Possiamo iniziare la nostra riunione perché, come sempre, non abbiamo abbondanza di tempo e quindi... kollegat, asettautukaa paikoille, niin meillä ei ole niinkään paljon aikaa. Una, eh, Esityslista yhdellä täsmennyksellä, jonka haluan teille nyt tehdä. Se liittyy kohtaan kymmenen. Aamupäivällä käytiin keskustelua ihmisoikeuksien alivaliokunnassa. Edustaja Hautala on meidän esittelijämme EUn politiikoissa ihmisoikeusaktivistien tukemiseksi. Ja hän aikoo ehdottaa nyt, että ei keskusteltaisikaan tänään iltapäivällä hänen mietinnöstään. Nimittäin alivaliokunnassa käytiin laajaa, hyvin tyhjentävää keskustelua aiheesta ja yleinen yhteisymmärrys löytyi hänen tekstistään siellä. Kaikki olivat jotakuinkin samaa mieltä aiheesta. Ja varmasti löytyy myös kompromissi äänestyksen yhteydessä. Mutta Hautala saa puheenvuoron, hän voi paremmin kertoa näistä asioista, mutta halusin ennakoida tällä tätä ehdotusta nyt kuitenkin. Keine Hautala, olkaa hyvä. Not. Ei ole Saksaa tulkkausta. Eh, se possiamo prevedere di intervenire? Voitaisiko tämä asia korjata mahdollisesti? Täällä esitettiin kritiikkiä yhtä virallista kieltä kohtaan. Yritämme tehdä, mutta annamme nyt tämän tehtäväksi niille, jotka pystyvät tämän hoitamaan. Eurota hautala. Arvoisa puheenjohtaja, juuri niin kuin te sanoitte, niin tarkoitukseni on ehdottaa, että alivaliokunnassa ei tänään eh, käsiteltäisi ihmisoikeuspuolustajien eh, tukemista. Please, uh, please uh, approach the micro ah, to the lips. Thank you. Kola lähempänä mikrofoni alkaa. hyvä. Niin, arvoisa puheenjohtaja, siis juuri niin kuin te äsken sanoitte, niin tarkoituksena oli ehdottaa, että emme käyttäisi tänään aikaa keskustellaksemme minun ihmisoikeuspuolustajia koskevaan mietintöön jätetyistä muutosehdotuksista, koska me kävimme, niin kuin totesitte, niin alivaliokunnassa hyvin pitkällisen ja, ja rakentavan keskustelun, ja meillä on täydellinen yksimielisyys siitä, että, että äh, nämä äh, jätetyt 117 muutosehdotusta pääsääntöisesti parantavat äh, mietinnön laatua. Kollegat sanoivat vielä entisestään, ja, ja tota, uskon, että voimme käydä suoraan seuraavalla kerralla sitten äänestämään tästä mietinnöstä täällä eh, varsinaisessa AFET-valiokunnassa. Ja ehkä voin sanoa, että, että 117 muutosehdotusta komission mielestä oli osoitus siitä, että tämä aihe on tärkeä ja kiinnostaa ja uskon, että saamme tästä hyvän mietinnön. Ehkä voin mainita vielä, että tarkoitus on, että se käsiteltäisiin kesäkuun täysistunnossa, jolloin korkea edustaja on itse ilmoittanut haluavansa osallistua asian, asiasta käytävään keskusteluun Bene, eh, se siete d'accordo... Eh... Jos teille sopii, totesin jo aluksi, että voimme hyväksyä edustaja Hautalan ehdotuksen. Näin voimme hypätä kohdan kymmenen yliesityslistalla tänään. Ja totta kai palaamme asiaan ehkä jo seuraavassa kokouksessa. Toisena ajankohta kuitenkin. No niin, jos katsotaan meidän aikatauluamme sitten valiokunnassa niin 14. päivä keskiviikkona kello 18 meillä on keskustelu Oscar Fernandez Tarankon kanssa. Hän on YK apulaispääsihteeri. Hän on vastuussa poliittisista asioista. Teemasta on konfliktien ennaltaehkäisy ja rauhanrakentamiskomission toimeksianto. Sitten 15. päivä seuraavana päivänä aamupäivällä on Stefano Sandino, joka on puolestaan Relex-pääosaston varapääjohtaja. Hän on vastuussa, hän on tietty tehtävä, nimittäin Aasia-asioissa ja laisessa Amerikassakin. Ja hän raportoi neuvotteluista, kun nyt näköpiirissä on assosiointisopimus unionin ja latinalaisen Amerikan välillä. Sitten hyväksymme pöytäkirjat kokouksista 23. helmikuuta ja 8. maaliskuuta. Siellä on myös liitteet näistä teidän kansioissanne. Jos ei kukaan esitä mitään niihin huomautuksia, ne voidaan pitää hyväksyttyä. No niin, sitten seuraavaksi kohtaan. Seuraavaan kohtaan tarvittava EUn Etelä-Kaukasiaa koskeva strategia. Niin, edustaja Posselt, olkaa hyvä. Voin intervenire. Niin, anteeksi herra puheenjohtaja, mutta minä en pysty näin nopeasti työstämään tällaisia. Minä siis ymmärsin, että ilmoititte, että, että kokous 14. ja 15. maaliskuuta, en halua tätä asettaa kyseen, anteeksi, huhtikuuta, 14. ja 15. huhtikuuta, en nyt halua kyseenalaistaa tätä, koska varmastikin kysymys on hyvin tärkeistä Äh, alivirkamiehistä äh, YKssa, jotka tulee tapaan, mutta halusin yleisesti ottaen vain sanoa, että, että tendenssi, että keskiviikkona ja torstaina ryhmäkokouksien äh, lisäksi tungetaan nyt näihin päiviin myös valiokuntakokouksia, jotta voidaan valmistautua täysistuntoihin. Ja kun meillä on sitten myöskin samaan aikaan erilaisia tapaamisia vaalipiireissä, niin tästä tendenssistä pitäisi keskustella. Voi todeta, että meillä on yhä enemmän kokouksia, jotka ovat torstai-iltapäivinä ja siirtyvät nyt ryhmäviikoille – meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä ole vain, vain kokouksia ja että valitsijat eivät enää huomaa sitä mieltä, että meitä ei ole olemassakaan. Ehm, no niin, me otamme huomioon teidän huomionne. Varmasti me voimme kyllä pohdiskella tätä. No, mutta sanotaanko kuitenkin, että mainitsemani kokoukset, siis keskiviikkona iltapäivällä 15. päivä aamupäivällä. Ei siinä pitäisi olla mitään päällekkäisyyttä ryhmäkokousten kanssa, mutta me kyllä lupaamme ottaa huomioon teidän pyyntönne. Se on kirjattu. Sie haben mich nicht verstanden. ymmärtänyt minua. Siis tämä ei ole mene päällekkäin ryhmäkokouksen kanssa, mutta menee päällekkäin sellaisten toimien kanssa, joita meillä on yhdessä valitsijoiden kanssa kotimaassa – me siis tavallisesti lopetamme ryhmän kokoukset keskiviikkona puolipäivän aikaan ja sen jälkeen voi matkustaa vaalipiiriin. Näin on ollut vuosikymmeniä täällä parlamentissa. Mutta nyt meillä on yhä enemmän keskiviikkoisin ja torstaisin lisäkokouksia niin, että koko viikko on täynnä. Meillä on liian vähän aikaa vaalipiirille. Sitä minä tarkoitin. Siis virallisessa kalenterissa, joka sihteeristö minulle kertoi, niin torstai aamupäivä on merkitty valiokuntien viralliseksi kokouspäiväksi. Se on jo vahvistettu aikataulussa ja kalenterissa. No, joka tapauksessa pidämme mielessämme teidän kommenttina ja katsotaan, miten se on nyt sovitettavissa tiukan kalenterimme kanssa myös tässä valiokunnassa. Sitä arvioimme myöhemmin. Voimmeko suostua teidän pyyntöönne? No niin, olin sanomassa. Kohta viisi esityslistalla. Siinä tarkastellaan mietintöä tarvittavasta EUn ketelä koskevasta strategiasta. Esittelijänä tässä on kollega Kirilov. Palautettakoon mieliin, että me keskustelimme tästä jo 27. tammikuuta, mutta koska aihe nyt on aika arkaluontoinenkin, niin on tullut aika iso joukko tarkistuksia, 195, siksi on tarvittu hyvin intensiivisiä keskusteluja ja neuvotteluja esittelijöiden kollegojen kesken. Myös energiavaliokunta on toimittanut meille kirjeen. Siinä puolestaan myös käsitellään tätä aihetta. Haluaisin teidän kiinnittävän huomiota myös näihin joihinkin ehdotuksiin, joita esittelijä on tehnyt kompromissin hengessä. Hän niitä teille esittelee. Eli pitemmittä puheita annan puheenvuoron edustaja Kiriloville. Hän kertoo, kertoo myös näistä teksteistä, kollegat ovat tehneet, ja kertoo myös omista kompromisseistaan. Grazie, Presidente. Let me first of all underline again the... Haluaisin ensin alle viivata, korostaa tämän mietinnön pääajatusta. Euroopan unionilla on hyvin merkittävä strateginen rooli tällä alueella ja onkin tarpeen ehdottaa sellaisia tekijöitä, jotka muodostaisivat Etelä-Kaukaasian strategiamme. Olette aivan oikeassa. Tämän mietinnön kiinnostavuus on, on ollut hyvin suurta. Tarkistuksia on tehty yli sata Alkuun kuitenkin haluaisin ilmaista kiitokset kaikille kollegoille, jotka ovat tehneet tarkistuksia ja näin antaneet oman panoksensa. Ja vain erityisesti rakentavasta yhteistyöstä haluan kiittää varjoesittelijöitä. Näin me voimme, pystyimme huomioimaan aika tavalla tarkistuksia – Me olemme päässeet sopimukseen 34 kompromissista ja näin on voitu huomioida suurin osa kollegoiden tekemistä tarkistuksista. Muutamia tarkistuksia kuitenkaan ei voitu sisällyttää. Tavoitteena oli säilyttää mietinnön puolueettomuus ja neutraalius, jonkinlainen objektiivisuusaste. Pyrittiin pitämään kiinni oikeanlaisesta tasapainosta. Varmasti ymmärrät, että monessakin tapauksessa tässä on hyvin herkkä luontoinen tasapainoharjoitus kyseessä. Ja on, on kyse konflikteista ja sodan jälkeisestä tilanteesta. On tehty myös suullisia tarkistuksia muiden tarkistusten lisäksi, niin kuin tiedätte puheenjohtaja, olemme saaneet myös kirjeen Itreltä ja lausunnon toisesta valiokunnasta – varjoesittelijöiden kanssa olemme keskustelleet ja on e- ehdotettu neljää kompromissiehdotusta niin, että voitaisiin tätä kautta huomioida nämä tarkistukset. Me kaikki olemme tietoisia siitä, että kyseiset kolme maata ovat vielä hyvin pitkän tien edessä, kun ajatellaan demokratiaprosessia. Mutta toki niiden ponnistelut täytyy tunnustaa niin, että saamme ne lähemmäksi EUta strategisen geopolitiikan etujen näkökulmasta kumppanuuden kautta. Me luonnollisestikin voimme antaa demokratiakehityksen ja demokraattisten rakenteiden uudistamiselle tukemme, mutta jälleen kerran totean, että kiinnitämme enemmän huomiota Euroopan unionin strategiaan. Tässä mietinnössä en haluaisi niinkään puhua jonkinlaista edistymis katsauksesta. Sitten täytyy muistaa Georgian konflikti, joka on totta kai vaikuttanut koko Etelä-Kaukaasian tasapainoon ja taloudelliseen kehitykseen. Mietinnössä on nostettu esille myös muut alueen konfliktit. On oltava myös rakentava rooli sillä työllä, jota Euroopan unioni tekee tällä alueella. Venäjä ja Georgia sota vuonna 2008 osoitti, että on olemassa edelleenkin se vaara, että tällaisia konflikteja siellä puhkeaa. Ja meillä on oltava keinoja ratkaista niitä. Meidän täytyy ö, saada lisää hankkeita tälle alueelle ja, e, ja myös huolehtia energiavarmuudesta. Sodan seurauksena kävi selväksi, että Euroopan unionilla on oltava aktiivisempi rooli tällä alueella, erityisesti konfliktien ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa. Tämä on ö, erityisen kiireellistä kriisissä, jossa Euroopan unioni on ollut lähestulkoon poissa oleva vuoristo Karabahista, kun on, on kyse. Euroopan unionin on otettava vakavissaan uusi roolinsa, joka sillä on, ja Euroopan parlamentilla erityisesti nyt Lissabonin sopimuksen voimaan astuttua. Molemmat osapuolet ovat hyväksyneet välittäjäroolimme ja tämä ei ole mitenkään kiistanalaista. Ja sen takia kun puhutaankin strategiasta tällä alueella, me tarvitsemme valiokunnan tuen, jotta saamme aikaiseksi hyvää, tehokasta roolin työstöä Euroopan unionille. Kiitos. Ringraziamo il relatore onorevole. Kiitoksia esittelijälle, edustaja Kirloville. Nyt puheenvuoron saa Ibri Sajik. Hän on varjoesittelijä kansanpuolueesta. Kiitos puheenjohtaja. Sallikaa minun aloittaa sillä, että sanon, että olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä, ei pelkästään esittelijän ja varjoistelijoiden välillä, vaan myöskin varjoistelijoiden, kesken. Ja tästä on syntynyt se, että olemme voineet päästä yksimielisyyteen yli 30 tarkistusesityksestä ajatellen sitä, että se on ollut hyvin tärkeää, koska kaikki kaikkiaan on niitä tarkistuksia yli 300 alun perin. Tämä on ollut valtavaa työtä. Suuri kiitos sihteeristölle myös erityisen hyvästä ja nopeasta toiminnasta, koska työtä oli todella paljon. Sanotuani tämän, haluan vain todeta, että olen yhtä mieltä siitä, että tämä ei ole mikään kertomus edistysaskelista, vaan kysymys on EU-strategiasta ja siitä, että pitäisi määritellä, mikä on EU-strategia tällä alueella. Ja tästä syystä olemme myöskin pyrkineet välttämään sitä, että olisi äärimmäisiä kantoja mihinkään suuntaan. Olemme pyrkineet löytämään yhteisen strategian koko alueelle ilman, että liikaa pyrkisimme osoittamaan yksittäisten valtioiden suuntaan tai yksittäisten alueiden suuntaan tai osapuolten suuntaan näissä konflikteissa. Minä henkilökohtaisesti haluan, olen kansanpuolen nimissä pyrkinyt paremmin määrittämään EUn roolia tietyissä kohdissa, joissa on kysymys vapaakaupasta esimerkiksi, joka on meille tärkeää. On tärkeää saada sitä, mikä merkitys vapaalla kaupalla on talouden kehityksellä alueella. Olen pyrkinyt myöskin esittämään, ottamaan mukaan tämän strategisen kumppanuuden periaatteen mukaan tähän ja myöskin pakolaisten asemaan ja heidän turvallisuutensa alueella, jos ajatellaan pakolaisten palauttamista alueelle. On myöskin vahvistaa EUn vaalitarkkailurooli vahvistamista ja sitä apua, jota, jota maalle voidaan, maille voidaan tarjota vapaiden avointen vaalien järjestämisessä, jotta voidaan lisätä myöskin meidän kannaltamme myöskin avoimuutta. Ainoa, mä olin myöskin sitä mieltä, että pitäisi nimittää yksittäisiä henkilöitä että siis olemme sopineet yli ryhmien siitä, että asioissa voidaan tästä arvostelua harjoittaa vapaus, mielipiteen vapaus ja tiedotusvälineiden vapaus, koska ongelma meidän mielestämme on niin laajan levinnyt alueella, on syytä ottaa se esille ja ilmaista tyytymättömyys siihen, sitä kohtaan, miten kohdellaan tiedotusvälineitä ja ihmisoikeuksien puolustajia tulee tekemään joitakin suullisia tarkistuksia, ennen kaikkea erään teknisen tarkistuksen, koska kun Ungureanu kansanpuolueryhmästä on tehnyt tarkistuksen 24, joka koskee Euronestin vakiintumista ja, eh, ja sinne käytettiin päivämäärää, joka oli maaliskuussa, nyt on jo huhtikuun tiedämme, että sitä ei tule tapahtumaan – lisäksi tuli myöskin Turkin suunnitarkistus, joka koskee sitä, että poistettaisiin tämä päivämäärä. Toivon, että kollegat voivat tukea tätä suullista tarkistusta, joka esitän. Ja sitten vielä on ongelma meille kansapuoliryhmässä, joka koskee 30 kompromissitarkistusta, ja siitä pyytäisin kohta kohdalta äänestystä kompromissin osalta jälkimmäisestä osasta, joka koskee unionin Mustameren unionin vakiintumista. Haluamme se tästä kohta kohdalta äänestyksen tulee olemaan mahdollista äänestää joko molempien osien puolesta tai ne, jotka haluavat, voivat toisessa yhdessä osassa äänestää eri tavalla. Tästä on käyty keskustelua muidenkin poliittisten ryhmien kanssa, jotka tulevat käyttämään tätä tilaisuutta myös. Grazie, Kiitoksia, Ibris Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Lunacek, joka on vihreitten varjoesittelijä. President, I would also like for this... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin alkuun haluaisin kiittää esittelijää ja myös varjoesittelijöitä ja sihteeristö niin ikään kovasta työstä. Oman ryhmäni puolesta voin todeta, että tuen esittelijän esitystä ja niin ikään myös kompromisseja – jotka on, joista on sovittu. Mehän halusimme saada aikaiseksi yhteisen strategian koko tämän alueen suhteen ja tukea sitä työtä, mitä Euroopan unioni tekee tällä alueella kolmen kyseessä olevan maan kanssa. Täytyy tunnustaa se, että on samantapaisia ongelmia kaikissa näissä kolmessa maassa – Toki ne ovat hieman eri tasoisia, mutta kuitenkin joitakin asioita on, on mainittu, mutta välttämättä nyt ei aivan yksityiskohtien tasolle asti menty. Ihmisoikeusrikkomukset, ihmisoikeuksien puolustajat, äh, oppositio parlamentissa ja myös parlamentin ulkopuolella, äh, kansalaisyhteiskunnan rooli, kansalaisjärjestöjen rooli, vähemmistöjen puolustajat, etnisten vähemmistöjen ja muiden vähemmistöjen puolustajat. Ongelmat ovat samantapaisia, mutta eri, eri tasolla ilmeneviä kaikissa näissä kolmessa maassa. Meidän tavoitteemme oli se, että tutkisimme, mitä EU voi tukea, tukeakseen demokratiaa, tiedotusvälineiden vapautta, ilmaisuvapautta ja toimia jonkinlaisena välittäjänä niin, että tarjottaisiin porkkanaa ja keppiä oikeassa suhteessa, niin että se voisi tukea hallituksia yhteiskunnissa, jotka haluavat edetä tiellään lähemmäksi eurooppalaisia arvoja ja Euroopan, Eurooppa-tyylistä demokratiaa. Tarjottaisiin myös tukea silloin, kun sitä tarvitaan. Minä olin viime viikolla valtuuskunnan matkalla Georgiassa ja olin, olin hyvin vaikuttunut siitä, mitä siellä tehdään. Siellä on Etelä-Ossetian hallinnollinen raja. Äh, kävimme siellä keskusteluja. EUn rooli kävi minulle siellä selväksi. Äh, toki kyseessä on Georgia, mutta myös naapurimaat. Ja todellakin pyritään eh, ennaltaehkäisemään konflikteja ja tukemaan paikallista toimintaa niin, että ihmiset todellakin voisivat äh, elää elämänsä ja asua siellä jälleen. Jopa 200 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kotoaan ja kyseessä ei ole mikään suuri maa, joten määrä on varsin suuri. Haluaisin viitata muutamiin kompromisseihin, jotka teillä on edessänne. Olen iloinen siitä, että pääsimme sopimukseen kohdasta 26. Sehän on sellainen, jossa olemme huolissamme näiden maiden kasvavista puolustusbudjetisteista ja menoista. Ja se ei varmastikaan helpota konfliktien laantumisessa. Toinen seikka, johon viittasimme, on mediakysymys. E- EUTEL-SAT-hanke eli venäjänkielinen lähetystoiminta satelliitin välityksellä. Venäjänkieliset voivat kuunnella vain Venäjän lähettämiä lähetyksiä siellä, eivätkä, eivätkä EUn suunnasta tulevaa viestintää. Näitä asioita me olemme käsitelleet kompromisseissa ja haluamme niitä tukea. Sitten kohta kuusi, jonka olen itse esittänyt siitä pääsin sopimuksen esittelijän kanssa, että haluaisin ensimmäisen osan siitä. Eli miehitetyillä alueilla valtion strategia ja hallituksen käytäntöön panemat toimet. Kenties täysistuntoon mennessä saisimme tästä sanamuodon vilatuksi niin, että se tyydyttäisi kaikkia. Vielä eräs seikka. Energiavarat ja energiatilanne näiden maiden näkökulmasta ja myös energiatarjontaa meidän suuntaamme luonnollisesti meitä kiinnostaa. Pääkysymys on kuitenkin se, mitä EU voi tekee, tehdä niin, että se voisi tukea niitä maita, jotka todellakin haluavat toteuttaa rauhanomaisia demokratia-uudistuksia, rakenneuudistuksia niin, että, että talous olisi elinkelpoista tällä alueella. Kiitos. Grazie. Kiitos. Edustaja Lunacek, seuraavaksi puheenvuorossa edustaja Nikolai. Hän on varjoesittelijä Aldesta. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Alderyhmä arvostaa kovasti sekin tätä mietintöä. Se on yksi niistä mietinnöistä, jossa kaikkein eniten löytynyt kompromissin aineesta. Toisin sanoen on harjoitettu todellakin poliittisten ryhmien kesken yhteistyötä. Useimmat tarkistuksista, joita meidän ryhmämme on tehnyt, huomioitiin myös kompromissitarkistuksissa. Toisin sanoen olemme iloisia tästä vaihtoehdosta, että voidaan kohdella yhtäläisesti koko aluetta. Minun mielestäni koko alueen täytyy tarttua tähän yhteistyön tarjoukseen, muunkinlaista yhteistyötä kuin sotilaallista, jos ajatellaan myös joita erimielisyyksiä saattaa olla alueen valtioiden kesken. Olemme kiitollisia myös siitä, että äh, Minskin rauhanprosessi on nyt hyvällä tolalla. Diplomaattisuhteet valtioiden keskenkin vaikuttavat olevan suhteellisen hyvällä tolalla. Se on tärkeä alueen kannalta. Olemme sitä mieltä, että on aivan oikein korostaa myös humanitaarista ulottuvuutta – Tämä koskee varsinkin Euroopan unohdettuja kansanosia. Ihmisiä, jotka ovat joutuneet kotikonulta lähtemään ja olemaan pitkäänkin. Kyse on neljännes miljoonasta ihmisestä. Ja kyse on myös Karapakin miehitetystä alueista konfliktin jälkeisessä tilanteessa. Emme mene tässä muihin yksityiskohtiin, mutta olemme kiitollisia myös ihmisoikeusasioista, lehdistönvapaudesta, oikeuslaitoksen uudistamisesta ja totta kai äänestämme tämän mietinnön puolesta. On. Kiitoksia edustaja Nikolai. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja, nimittäin ensimmäinen varapuheenjohtaja. Hän on varjoesittelijä puolesta EFTssä, edustaja Provera. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä ja myös sihteeristöä, joka on häntä auttanut. Tässä on tullut todella paljon tarkistuksia. Siihen on tehty paljon jo huomioita. Aivan lyhykäisesti haluaisin keskittää huomiota kahteen seikkaan. Ensinnäkin, kun ajattelemme meidän omaa strategiaamme parlamentissa, tätä etäistä kumppanuutta. Herra Vigenin on tässä tärkeässä asemassa muuten, kun sitä käsitellään niin meidän täytyy miettiä varsinkin kehityksen näkökulmaa, ei pelkästään taloudellista, myös siviilipuolen kehitystä kuudessa jäsenvaltiossa, jotka haluavat tätä yhteistyötä harjoittaa meidän kanssamme. Siis yhtäältä varmat valtiot ja sitten parlamentti. Kuuden joukossa Armenia, Azerbaijan myös ja sitten Georgia. He ovat hyvin vaikeassa tilanteessa. Kumppanuuden tarkoituksena on avata ovia Euroopan suuntaan yhtäältä, mutta myös näiden äh, hake, hakevaltioiden suuntaankin. Mutta tämä ei ole pelkästään tämä filosofia, vaan siinä halutaan myös uuden valtion kesken yhteistyötä. Tämä vaikuttaa nyt hyvin vaikealta tässä tilanteessa, kun on konfliktitilanteita kuten vuoristokarabahin tilanteen kanssa tai sitten Georgian traagista tilannetta ajatellen. Mhm. Minä uskon, että meidän keskeisenä tehtävänämme tulisi olla suosia sitä, että voidaan ratkaista konfliktit ja toimia siten, että vastakkainasettelu vähenisi näiden asianomaisten maiden kesken. Tässä hyvin arassa tilanteessa Azerbaidsanin ja Asevalsanin kesken vuoristokarabahissa. Siis tämä merkitsee myös sitä, että me toimimme turvallisuuden puolesta. Sen takaminen puolestaan voisi merkitä sitä, että voidaan tavalla toisella taata se, että pakolaiset ja kotikonulta lähteneet joutuvat, pääsevät palaamaan koteihinsa. Lopuksi kuitenkin toteaisin, että keskeisin seikka tässä on se, että meidän pitäisi toistaa tämä hyvin tärkeä käsite, se, että maan alueellista kosketta, koskemattomuutta ei pitäisi mitenkään muuttaa, ei ainakaan sotilallisin interventioinen. Rajoja ei tulisi muuttaa. Ajatella, että rajoista tulisi lopulliset jossain vaiheessa, kun käytetään voimaa. Tämä on tunnustettu YK päätöslauselmissa ja myös Euroopan unionin omassa politiikassa. Tässä syystä meidän täytyy tämän puolesta jatkuvasti toimia. Lopuksi vielä ottaisin esille sen merkittävän roolin, joka pitäisi antaa kansalaisyhteiskunnalle ja humanitaariselle avulle. On kyse strategiasta, jonka täytyy olla rinnalla, pitää rinnalla myös tätä politiikkaa ja pitää mielessä joka hetki. Kiitos myös siis vielä kerran esittelelle ja, ja häntä avustaneelle sihteeristä. Kiitoksia varapuheenjohtaja Provera, sitten edustaja Brock. Herra puheenjohtaja, muutama kommentti. Haluan kiittää kollega Kirilovia mietinnöstä ja myöskin hänen valmiuttaan eh, edistää asioita kompromissien osalta ja osalta. En halua toistaa sitä, mitä minä ryhmämme puolesta jo sanottiin. Minusta on tärkeää, että me, me hiukan annamme tällaiselle eurooppalaiselle kumppanuudelle hiukan tällaista monenkeskisyyden ulottuvuutta tällaisten maiden kanssa. Olen huomannut, että me hyvin usein puhumme yksittäisistä maista Euroopan unionin suhteista näihin yksittäisiin maihin, mutta emme riittävästi näiden maiden keskinäisistä suhteista. Ja ehkä kollegat Kirilov voitaisiin pohtia lausetta tästäkin vielä ennen äänestystä, koska sekä itäisessä kumppanuudessa että välimeren kumppanuudessa tämä on tärkeä kysymys, koska jos halutaan, että syntyy kunnollista poliittista vakautta ja taloudellista menestystä, silloin talous- ja poliittisten suhteiden maiden kesken täytyy myöskin kehittyä, koska Kasvu, jota talous kehittyäkseen tarvitsee, ei voi syntyä pelkästään kahdenvälistä suhteista Euroopan unionin kanssa, vaan niiden täytyy myöskin syntyä kaupan ja vuorovaikutuksen lisääntymistä maiden kesken, koska aikaisemmin suunta oli Venäjän suuntaan näistä maista, eh, siis näistä maista Venäjän Venäjälle, joka oli alueen keskus, ja nyt sitten taas Euroopan unioniin. Ja tämä alueen sisäiselle kehitykselle ei ole riittävää. Ja ehkä huomenna te voisitte tehdä kompromissityksen tästä ja tarttua siinä tähän yhteistyöhön, koska itäinen kumppanuus on samalla tähän sovelias väline, jota voidaan myöskin sille antaa taloudellista perustaa. Ajatellen vapaa-kauppa-aluetta ja sopimuksia, jotka liittyvät siihen. Ja tämä täytyisi olla vapaa-kauppa-alue, ei pelkästään Azerbaidžanin, Armenian ja Georgian ja Euroopan unionin välillä. Tarkoitus täytyy olla, että syntyy vapaakauppasopimuksia näiden maiden kesken. Siksi täytyisi yrittää nämä yhdistämään toisiinsa. Kiitos. Grazie. Kiitoksia edustaja Brock. Seuraavaksi edustaja Svoboda. Kiitos puheenjohtaja. Vielä lyhyesti. Haluaisin, äh, niin sattumalta, minä haluaisin puhua juuri samasta asiasta, jonka herra Brock mainitsi jotakin päiviä sitten Olimme Georgiassa ja tapasimme myöskin Azerbaidžanin ja Armenian edustajia, ja meille sanottiin, että alueellinen yhteistyö on malli, joka eurooppalaiset voivat pakottaa meille. Ja tätä vastaan on todettava, että alueellinen yhteistyö on yksi edellytys sille, että nämä maat ovat paremmassa tilassa tulevaisuudessa poliisi, ja muutenkin. Ja siksi haluan tarttua siihen, että ehkä meidän pitäisi löytää muotoilu, joka koskee tätä. Azereil ja armeenialaiset, he voidaan sanoa, että se harjoittaa yhteistyötä. Ehkä on groteskia sanoa se tänään, mutta ilman tällaista alueellista yhteistyötä, joka hiukan jättää sivuun vuoristokarapahin kysymykseen, olipa kysymys liikennekysymyksistä tai muista talouteen liittyvistä kysymyksistä, kulttuurikysymyksistä. Mehän tiedämme, että tässä parlamentissa me aina pyrkineet Etelä-Kaukasian valtuuskunnassa konsertin eh, ja muiden kautta saada aikaan yhteisiä tilaisuuksia. Ja ehkä olisi eh, löytää muotoilu, jossa alueellinen yhteistyö olisi olennainen elementti myös sille, että EU antaa tukea alueelle kokonaisuudessaan taloudelliselle nousulle ja poliittiselle vakaudelle tällä alueella. Ehkä tämä voitaisiin vielä lisätä. Grazie, Kiitos edustaja Svoboda. Kirilov lisään tähän puheenluetteloon minunkin nimeni ja sen jälkeen annan kuitenkin puheenvuoron loppukommenttia varten. Thank you, Chairman. Uh, let... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää kiitokseni kaikille kollegoille, jotka puhuivat. Kiitos tuesta ja hyvistä ajatuksista. Minä haluaisin kiittää minäkin sihteeristöä erittäin tehokkaasta avusta, jota olen saanut mutta alussa unohdin kiittää myös lukuisia kansalaisjärjestöjä, jotka saatuaan tietää mietinnöstä itse tekivät aloitteen. Me emme ole mitenkään aloitteellisia. Tulivat tykemme ja olivat hyvin avoliaita. Jotkut sanamuotoilut ovat suorastaan näiltä kansalaisjärjestöiltä, jotka ovat hyvin tietoisia siitä, mitä alueella on vireillä. No, sanoisin, että vahvistan sen, mitä Rova Lunacek totesi, että mietitään suurista tarkistusta, mutta totta kai hyväksyn sen, mitä hän esitti jo. On aivan selvää Georgian kohdalla, että strategia on jo hyväksytty. Totta kai haluaisin kommentoida Brokkia Proveraa Svobodaakin, olen täysin vakuuttunut siitä, että alueellinen yhteistyö, yhteistyö on elintärkeä, ei pelkästään taloudellisen kehityksen avittamiseksi, vaan että syntyy vakaudelle sopiva ilmasto. Näin voidaan aktivoida ihmisten keskeistä yhteydenpitoa. Omasta kokemuksestani voin kertoa, että hidas tai oli se alussa, georgialaiset olivat alussa, no anteeksi nyt vain, mutta me haluaisimme suunnata yhteistyön Eurooppaan päin. Ei se muu ole niin tärkeää, enkä puhu pelkästään Georgiasta, koska se koskee yhtä lailla myös loogisesti ottaen Azerbaidžan ja Armeniaa. Mutta heidän kohdallaan se on hiukkasen hankalaa, kun mietinnöstäkin kerran näkee, ja herra Proverakin puhui voiman käytöstä ja miehitetystä alueesta. Ja minä totta kai tuen kaikkia tarkistuksia. Jos ajatellaan vapaakauppaa ja alueellista yhteistyötä, siellä on niitä liuta vihreiden tarkistuksiakin, joita kyllä tuen, mutta mieluusti tuen myös kompromissiesityksiä laajemmassa mittakaavassa. Ehkä katsotaan sitten äänestyksen jälkeen, mutta se mikä on tosi tärkeää tässä, ja minun mielestäni meidän täytyy olla tässä hyvin aktiivisia, että saataisiin läpimurto Vuoristo-Karabahin konfliktin kohdalla. Viime vuonna ryhdyttiin toimenpiteisiin, mutta vielä ei ole tuloksia nähtävissä. Jotain perusperiaatteita on olemassa. Se, että vapautetaan mietityt alueet vuoristo Karabahin ympärillä, että tulee jonkinlainen käyttävä sinne. Azerbaidžan ja totta kai Armenia voisivat käyttää sitä. Ja Sopimukseen päästiin lähes, mutta jostain syystä ei kuitenkaan toteutunut. Meidän pitäisi sitä painosta. Olen nimittäin aivan varma, että jos nyt totta kai sitten vuoristokarapehin lopullinen asema jätetään myöhemmäksi, mutta jos on askel edes tähän suuntaan, koska molemmat presidentit jo tapasivat, siis Armenian ja Azerbaidžanin presidentit. Jos saadaan läpimurto, niin syntyy toisenlainen ilmapiiri ja se edistäisi yhteistyötä. Sitten me voisimme mennä kuvioihin mukaan unionin puolesta. Ja olisimme tyystin toisenlaisessa tilanteessa tuolla alueella. Totta kai tämän kautta me palvelisimme yhtä lailla myös energian asioita, liikennettä ja niin edelleen. Meidän pitäisi vaatia läpimurtoa. Ehkä se tänä vuonna onnistuu. Siksi minä sanokin, että Lissabonin sopimus antaa meille lisää sanavaltaa, myös olla aktiivisempi Olen samaa mieltä kaikkien esitysten kanssa. Olen kovasti kiitollinen tästä rakentavasta asenteesta kaikkien taholta. Kiitos. Grazie. Kiitos, edustaja Kirilov. Kertako vielä, että äänestys toimitetaan mietintönä, mietist, miet, tänne huhtikuussa ja sitten mahdollisesti toiseen tokuun istuntoon. Se tulee sitten kohta kuusi Itämeren aloite koska Euroopan unionin strategia makroalueiden asema tulevaisuuden kohesiopolitiikassa. Tosi, tässä on kyse Biilanin lausunnosta. Tähän on tullut 39 tarkistusta aika suppea määrä siis tullut tähän lausuntoluonnokseen. Niistäkin on käyty keskusteluja esittelijöiden kesken. Siksi on pyritty saman aikaan kompromissitekstejäkin. Valmistelija voi meille niistä nyt kertoa. Niinpä puheenvuoron saakin. ajatella huomista äänestystäkin edustaja Viilan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący tak jak pan powiedział, 23. Puheenjohtaja, niin kuin aivan oikein totesitte, 23. maaliskuuta olette jo saaneet lausunnon ensimmäisen luonnoksen ulkoasian valiokuntaan. Kyseessä on Itämeren aluetta koskeva Euroopan unionin strategia ja makroalueiden asema – Olemme käyneet jo näkemysten vaihtoa tästä lausunnosta ja tarkistuksia, niin kuin sanottua, on jätetty 39. Viimeisin kokous järjestettiin lounasaikaan varjoesittelijöiden kanssa muista poliittisista ryhmistä. Ja oikeastaan voitiin sitten äh, hylätä neljä kompromissitarkistuksia. Äh, tarpeettomina, koska päästiin sopimukseen muista. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä siitä, miten kokous sujui ja tuloksista. Kävimme tämän kaiken hyvässä yhteistyön hengessä. Ja tämä varmasti helpottaa tätä menettelyä. Kiitos. Grazie. Kiitos edustaja Vielan. Seuraavaksi edustaja Kilama. Grazie, Presidente. Uh, I'd like to thank colleague Voisin kiittää kollega Bielania hyvästä yhteistyöstä. Me todellakin tänään iltapäivällä onnistuimme pääsemään sopimukseen eri poliittisten ryhmien kesken kompromissitarkistuksista. Niitä on neljä. Ne ovat tyydyttäviä kansanpuolueen ryhmälle. Uskoakseni pääongelma tässä lausunnossa oli se, että, tai tässä mietinnössä oli se, että ulkoasiavaliokunta teki lausunnon Itämeren strategiasta, jonka pitäisi olla sisäinen strategia, EUn sisäinen strategia, kun toisaalta käsittelemme ulkosuhteita, mutta herra Bielanin miet- lausunnossa täytyy myöskin ottaa huomioon ja sen täytyy heijastella myöskin ulkosuhteitamme. Me onnistuimme välttämään yhden riskin, nimittäin alkuperäisessä tekstissä Itämeren alueen strategian menestys oli yhdistetty ulkoisiin suhteisiimme. Näin ei ole enää. Kompromississa todetaan, että se tulee olemaan menestyksekämpää, jos rakentavaa ja tasapainoista yhteistyötä voidaan harjoittaa ulkoisten kumppaneiden kanssa, mikä on hyvä. Sitten saavuttimme tyydyttävän kompromissin suhteissa Venäjän kanssa. Minusta se on rakentava kompromissi. Ja yksi ongelma on sisältynyt tarkistukseen neljä, joka koskee rahoitusta, Itämeren alueen strategian rahoitusta. Kävi ilmi, että komissio on edelleenkin suuntautunut pohjoisen ulottuvuuden mukaisen ajattelun mukaisesti, ja seurauksena 20 miljoonaa euroa jotka parlamentin jäsenet taistelivat Itämeren alueen strategialle, niitä saatettiin käyttää tänä vuonna vain ulkosuhteisiin. Ja kompromissi numero neljä, siinä ehdotetaan, että tehdään korjaus ensi vuoden budjettiin. Muut tarkistukset, kansanpuolueryhmä keskusteli tarkistuksesta 25 ja 26, ja olimme yhtä mieltä siitä, että sillä edellytyksellä, että, että muut hyväksyisivät kompromissitekstimme, jossa ei ole ehdollisuutta, silloin kansanpuolueen ryhmä olisi valmis tukemaan tarkistuksia 25 ja 26. Ja sitten tekisimme suullisia tarkistuksia näistä kahdesta kohdasta. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitoksia edustaja Kollega Mirski. Paldies, priekšsēdētājs. Gribu pateikt, paldies. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoja hyvästä yhteistyöstä varjoesittelijänä SD-ryhmän puolesta. Haluaisin teidän kiinnittävän huomiota kolmeen tarkistukseen, nimittäin 24, 25 ja 26. Minä esittäisin, että äänestäisitte niitä vastaan. Ne on esit- valmistelijan ja ECR-kollegojen tekemät. Ne ovat Venäjän vastaisia, eivätkä sovi tähän lausuntoon. Siinä mainitaan Nord Stream-hanke ja miten sillä on ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Tarkistuksessa mainitaan myös Venäjän ja valko -Venäjän yhteiset sotilasharjoitukset, yhte, siis Nord Stream-hankkeen yhteydessä. Minä haluaisin kysyä, miksi, mistä te tämän tiedon saatte? Käsittääkseni on kyse vain huhusta. Voisitteko, olkaa hyvä, kertoa, mistä lähteestä tämä tieto on peräisin? Minä haluaisin muistuttaa teille, että mitä tahansa tietoa käytetään, se pitää ensin varmentaa ja vasta sitten pannaan mustana valkoiselle. Tämä on tarpeetonta tietoa ja tässä asiakirjassa, koska me olemme jo päässeet sopimukseen siitä, miten hanke toteutetaan. Kiitoksia edustaja Mirski. Jäätteenmäki seuraavaksi. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää eh, esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä. Yhteistyömme on ollut hyvää ja tänään me saatoimme päästä sopimukseen ja kirjoittaa kompromissitarkistukset niin, että toivoakseni voimme kaikki olla tyytyväisiä. Minä haluaisin korostaa sitä, että me emme tarvitse uutta byrokratiaa, byrokraattisia rakennelmia vaan konkreettista yhteistyötä ja tiukkoja aikatauluja. Ja haluaisin myös korostaa erityisesti yhteistyötä ympäristökysymyksissä. Ja me keskustelimme näistä ja toivon, että saamme Venäjän enemmän mukaan näiden asioiden käsittelyyn. Mutta yhteistyö on ollut hyvää ja kiitokset kaikille. Grazie, onorevoli. Kiitoksia edustaja Jätemäki. Seuraavaksi Putikofer. Kiitos herra puheenjohtaja. Vihreä varjoesittelijä on ollut kollega Tarant, joka tänään ei voi olla paikalla. Tästä syystä minä nyt puhun hänen puolestaan. Minä haluaisin esittää kiitoksen esittelijälle, niin kuin muutkin, ja ennen kaikkea haluaisin viitata siihen, että meidän kannaltamme katsottuna kompromissitarkistukset ovat sellaisia, että voimme tukea niitä. Jos sallitte, haluaisin viitaten kommentteihin, joita kollegat ovat esittäneet keskustelussa, lyhyesti sanoa jotakin tarkistuksista 24, 25 ja 26. Olen ehkä kaikki eivät täällä epäile automaattisesti minua siitä, että minä olisin yhtä mieltä tähän poliisiryhmään kuuluvien edustajien äh, esityksistä, mutta silti en näe, että nämä esitykset olisivat yksinkertaisesti luokiteltavissa Venäjän vastaisiksi. Tarkistus numero 25 tuo mukaan huolen esittämisen siitä, miten toteutetaan No Stream-hanketta. Ja siinä konkretisoidaan se, jossa puhutaan siitä, että ympärist- viitataan ympäristövaikutuksiin. Ja minä olen sitä mieltä, että, että tämän hankkeen toimeenpanossa se on totta, se on asia, josta on tehty päätös, mutta että siitä huolimatta – huolenaiheet, jotka liittyvät ympäristövaikutuksiin, ovat todella välttämättömiä, enkä voi hyväksyä sitä, että tällainen kommentti nyt luokiteltaisiin Venäjän vastaiseksi. Ja samaa mieltä olen myös kohdasta 24. Siinäkin kohdassa tarkistuksessa minusta ei ole kysymys Venäjän vastaisuudesta, vaan jos sanotaan sitä, että tosiasiat, jotka on mainittu kohdassa 25, 4 jos ovat, jos ne ovat totta, tai 26, jos ne ovat totta, niin voidaan se varmastikin äänestyksessä selvittää. En näe, mikä, miten tosiasian toteaminen voisi olla yksinkertaisesti vain Venäjän vastaista. Grazie, Kiitoksia. Bytikofer, seuraavaksi Palechkis. Eh, grazie, presidente. Eh, I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää valmistelijaa ja koko tiimiä. Mielestäni esitys on hyvin kohtuullinen tarkistuksineen, myös tarkistuksista. Haluaisin teidän kiinnittävän huomiota siihen, mikä merkitys on Kaliningradin alueella. Käsittääkseni meidän pitäisi vireyttää taloudellista sosiaalista kehitystä tuolla alueella. Se on myös esimerkki muulle Venäjän ja EUn väliselle yhteistyölle. Mielestäni tuon alueen kehitys voisi olla ikään kuin barometri yleisestä ilmapiiristä Venäjä-EU-suhteessa jossain määrin myös tavallaan ajatellen heidän aikomuksistaan Moskovan johdon puolella. Jos ajatellaan tämän päivän tilannetta, niin olisi ehkä hyväksi arvioida, miten Itämeren strategian täytäntöönpano auttaa EU 2020-strategiaa. Minä uskoisin, että olisi välttämätöntä tehdä suullinen tarkitus näiltä osin. Kiitos. Kiitoksia, Palečkis, Sitten seuraavaksi edustaja Svoboda. Danke, President. Kiitos, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kysymykseen, joka koskee Nord Streamia palata. Minä itse olen Napukon kiivas puolustaja, joka on tietysti se kilpaileva hanke. Ja kollegat äh, tietävät, että äh, tämä ei ole mitään syytä suosia noutsemia, mutta on aivan turha palata aina samaan kysymykseen uudestaan. Ja nyt kysymys ei ole venäläin, siitä ollaanko Venäjän puolesta Venäjää vastaan. Äh, se ei ole kriteeri, joka on minun tärkeä. Mutta jos ensimmäinen esitys on muotoiltu sillä tavalla, että hankkeen toteuttamisessa täytyy erityisesti ottaa huomioon ympäristövaikutukset, niin silloin sanon, että kollega Bytikofer on aivan oikeassa. Se on oikea, hyvä argumentti. Eh, minä haluan, että asioita käsitellään avoimesti, mutta ei, niin, ei sellaisessa muotoilussa, joka on paketoitu niin, että ei sanota selvästi, mistä on kysymys miksi me sanon suoraan, että jos hanke toteutetaan, pitää ottaa huomioon erityisesti ympäristövaikutukset. Se on se, mitä tämä parlamentti on vaatinut aivan oikein. Toinen asia, me palaamme jatkuvasti kysymyksiin, jotka liittyvät näihin sotaharjoituksiin. Minä en halua sotaharjoituksia valko kanssa, mutta onko nyt sanottu todellakin, että on haluttu puolustaa Nord Streamia? Jos näin on sanottu, se on tyhmää. Jos eivät ole sanoneet sitä, Miksi me pitää uudestaan ja uudestaan tarttua tähän? Se, että väitetään, että he ovat sanoneet näin, me emme siis tiedä sitä varmasti, mutta siitä huolimatta syytämme heitä siitä, koska haluamme, että, me, että meillä on se syytä heitä syyttää siitä. Tämä on se ongelma näissä kahdessa tarkistuksessa. Niissä kummassakin luodaan turhaa epäluottamusta. Jos on selkeitä todisteita, että näitä harjoituksia on tähän käytetty, silloin on syytä arvostella heitä siitä, että jos, jos olisi todellakin olemassa vaara siitä, että joku aikoo ampua rajoittaa ilmaan Nord Streamin. Niin. En tiedä, haluaisin siis selkeyttä. Ne ovat muotoiluja, jotka luovat vain epäluottamusta, ja kuitenkaan niissä ei ole selkeää lausumaa, joka lähtisi Euroopan parlamentista. Minusta olisi syytä välttää tällaista. Grazie, Kiitos. Svoboda. Edustaja Brock. Kiitos herra puheenjohtaja. Kaksi erillistä puheenvuoroa rohkaisevat minuakin vielä lausumaan muutaman sanasen. Epäilemättä on niin, että ne normit, joita me Euroopan parlamentti olemme edustaneet, ovat olleet se, että otetaan kantaa ympäristövaatimuksiin ja niitä ne täytyy huomioida, mutta meidän on kuitenkin tehtävä ero muodollisen vahvistuksen osalta, että asiat ovat ympäristöpoliittisessa kunnossa niiltä mailta, joita sitä on kysytty. Ne ovat sen vahvistaneet, Tanska, Saksa, Suomi. Siis se, että asiat ympäristöpoliittisesti ovat kunnossa. Toinen asia on sitten se, että on otettava huomioon se, että myöskin noudatetaan näitä määräyksiä. Ja kolmanneksi Euroopan parlamentin päätelmässä puhuttiin tästä vuonna 2008 äh, Ehkä voisimme ottaa herra Suvonan muotoilun ja lisätä tähän sen, että me vaadimme, että komissio raportoi meille siitä, onko parlamentin 8. heinäkuuta 2008 esittämien vaatimuksen mukaiset ympäristöpiirteet otettu huomioon. Ja tällä tavoin tämä voitaisiin hoitaa, silloin tämä olisi kunnossa. Ja silloin käsittääkseni niin puhumme vain huolissamme. Asetamme siis tämän asian kysymykseen ja ympäristökysymyksiin pyydämme, että komissio tutkii asiaa. Ja voidaan voimme sitten katsoa, onko noudatettu varmistamme vaatimuksia. Toinen kysymys, joka liittyy näihin sotaharjoituksiin. On, yksi asia on selvä, ja sen ETYJ on vahvistanut. Sotaharjoitukset on, ovat tapahtuneet ETYJin sääntöjen mukaisesti. Niistä oli ilmoitettu etukäteen. Ne olivat tarvittavalla tavalla avoimet, joten on odotettu muodollisia sääntöjä, jotka liittyvät sotaharjoituksiin. Sitten harjoitukset mielestäni siitä huolimatta ole hyvä asia. Se on toinen asia, mutta jos sääntöjä on noudatettu, silloin pitää olla hyvin varovaisia siinä, minkälaisia vaatimuksia me asetamme, koska mehän haluamme että asiat todetaan normaaliin säätöjen mukaisesti, esimerkiksi että normaaliin sääntöjen mukaisesti esimerkiksi NATO voi harjoittaa Ukrainan, Ukrainan kanssa sotaharjoituksia ilman, että Venäjä puuttuu tai protestoista vastaan. Joten tämä täytyy siis koskea kumpaakin osapuolta, joten kumpikaan osapuoli ei voi määritellä, että sillä on jokin vyöhyke, jolla sillä on yksinomainen vaikutus. Jos tähän sitten liittyy tämä kommentti, joka liittyy tähän väitettyyn sotaharjoituksiin. Pitäisikö kenties sitten tutkia asiaa, tai enkä tiedä, sitten ehkä pitäisi toimia niin kuin kollega Pytikoffer ehdotti vielä kerran, tutkia sitä, onko sotaharjoituksista todellakin ollut tällainen tehtävä. Tämä pitäisi olla mahdollista, tämä pitäisi olla mahdollista selvittää, jos näin on. Tämä voitaisiin tietysti tehdä. Ja jos Venäjä juuri valko kanssa, suojelee hanketta, jossa osallisina on myös Euroopan unionin osavaltioita. Se ei voi olla kovinkaan hyödyllistä. Ja tämä voitaisiin tuoda julki, mutta pitäisi olla todisteet siitä. Muutenhan tämä on vain häite, väite, mutta siitä ei ole todisteita. Ehkä äh, äänestyksen mennessä esittelijä löytää jonkin äh, tavan toimia niin, että löydämme tässä kompromissin. No- Kiitoksia, edustaja Brock. Edustaja Landsbergis. Thank you, President. I wonder. Kiitos puheenjohtaja. Aprikoinpa vain, jos ajatellaan 25 tarkistusta kohtaan tulleita hyökkäyksiä. Siinä vain palautetaan mieliin parlamentin kehityksestä 2008 heinäkuun jälkeen. No, suuri enemmistö on sitä tukenut. Ja nyt väitetään, että tämä muistutus on ikään kuin Venäjän vastainen, niin kai sitten koko päätöslauselma oli Venäjän vastainen ja koko Euroopan parlamentti oli Venäjän vastainen. Toisin sanoen ajattelen, että ei, ei tällä voi ajatella tällaista muotoilua. Muistan useita tarkistuksia, joita Gazpromkin tuki eivät menneet läpi, mutta ei se sitä tarkoita suuren, sen suurempaa tragediaa meidän tyyppisissä dokumenteissa. Pyydän, että miettisitte nyt hiukkasen kohtuullisemmin, maltillisemmin, kun jos joku nyt ei jostain tykkää jossain asiakirjassa, joka Euroopan parlamentti nyt on kuitenkin hyväksynyt. Grazie, onorevole Landsbergi. Kiitoksia, edustaja Landsbergis. Seuraavaksi edustaja Dziękuję bardzo. Ja chcę zwrócić uwagę, że rozmawiamy o sprawozdaniu, które... Puheenjohtaja, voinko kiinnittää huomionne siihen, että me puhumme nyt mietinnöstä, joka käsittelee Euroopan parlamentin näkökulmasta hyvinkin mielenkiintoisia kysymyksiä. Tässä on hyvin suuria aiheita käsittelyssä. Ja tässä kontekstissa ne voivat kuitenkin näyttäytyä marginaalisina. Kun ajatellaan aluekehityspolitiikkaa, aluepolitiikkaa, niin to, totta kai meidän täytyy miettiä sitä, ovatko nämä sellaisia viestejä, jotka me haluamme ulospäin välittää. Varana oikeastaan tässä on se, että lopputuloksena on mietintö, jossa on niin paljon sisältöä, että sieltä oikeastaan on vähän joka taholle jotakin jaettavana Äh, siellä puhutaan äh, tästä kaasuhankkeesta, sotaharjoituksista, äh, siitä ja tästä. Siitä tulee jonkinlainen toivomuslista. Luonnollisestikin on monia yhteistyöaloja Venäjän federaation kanssa. On myös paljon yhteistyömahdollisuuksia ja alueita Itämeren alueella. Mutta varna on se, että tästä tulee jonkinlainen sekametelisoppa, jossa käsitellään vähän kaikenlaista liian monia asioita, jotka kuitenkin sitten loppupeleissä ovat marginaalisia. Meidän pitäisi oikeastaan kysyä aivan toinen kysymys, eli, eli se, mitä me haluamme ilmaista tällä mietistöllä, mietinnöllä. Ja pitää mielessämme se, että aluepoliittisesti nämä kysymykset ovat myös hyvin tärkeitä. Jotkut ihmiset, jotka ovat pitkään työstäneet näitä aihealueita, varmasti kokevat, että, että marginaalista ikään kuin pienet kysymykset tulevat keskeisiksi. Pitäisi nähdä ikään kuin asian ytimeen. Totta kai on merkittävä, jos sotaharjoituksia on pidetty aivan rajan tuntumassa. Me tiedämme, että North Stream-hankkeessa mukana ovat venäläiset, saksalaiset ja niin edelleen. Meillä on sellainen tilanne, että meillä on Naton jäsenvaltioita ja myös muita maita, jotka eivät ole Naton jäseniä. Conclude, conclude. Sitten viimeisenä puhujana edustaja Vigenin. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtajalle lyhyesti, koska kollegat ovat jotakuinkin kertoneet meidän kantamme. Lisäisin kuitenkin vielä sen verran, että tämä tyyppisessä lausunnossa, missä meillä voisi olla laajakin yksimielisyys meidän roolistamme Itämeri-strategiassa tässä tapauksessa – niin sitten tulee tarkistuksia, jotka ovat kiistanalaisia ja loppujen lopuksi johtaisi tilanteessa, missä meidän ryhmälle ei pystyisi tukemaan lausuntoa ylipäätään. Viittaan ennen kaikkea tarkistuksiin 25 ja 26. Ei ole kyse siitä, onko Venäjä vastaan tai sen puolesta, vaan kyse on siitä, että otetaan mietintöihin ja lausuntoihin asioita, jotka eivät liity tähän aiheeseen. 25 on puututtu asiaan varsinkin sanamuotoilussa, mutta varsinkin 26, 6, joka puuttuu jo asioihin, jotka menevät ohi tämän lausunnon alan, eikä niitä ole sellaisena edes hyväksyttykään, ja siksi meillä olisi suuria ongelmia tukea tätä lausuntoa. Grazie. Kiitoksia edustaja Vigenin. Sitten loppupuheenvuoro esittelijälle edustaja Bielan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Usłyszeliśmy, jak szerokie spektrum jest obecne w tej komisji e, w sprawach. Kiitoksia. Me olemme kuulleet hyvin erilaisia mielipiteitä. Olemme kuulleet valiokunnan jäsenten näkemyksiä. olen tyytyväinen siitä, että olemme saaneet aikaiseksi neljä kompromissitarkistusta, jotka kattavat oikeastaan suurimman osan tarkistuksista, joita kollegat ovat tehneet. Jos nyt ajattelemme niitä tarkistuksia, joita täällä olemme käsitelleet, Nord Stream ja niin edelleen, ne eivät oikeastaan olleet alkuperäisessä mukana, enkä myöskään sisällyttänyt niitä kompromissitarkistuksiin, mutta katson, että minulla on kuitenkin oikeus kollegoiden kanssa tehdä tällaisia tarkistuksia. Täällä mainittiin tarkistus 25. Olemme kuulleet useiden kollegoiden vastauksia. Haluan kiittää Landsbergisiä ja vihreiden kollegoita selityksistä. Tässähän viitataan asiakirjaan, joka on jo hyväksytty parlamentissa ennen lainsäädäntökauden alkua edellisellä kaudella. Mirski ei silloin ollut jäsenenä, kenties hän ei ollut tästä tietoinen. Sitten EPP ja Kelam katsoisin, että minä ja ryhmäni voimme hyväksyä tämän suullisen tarkistuksen. Sitten 26 tarkistus ja kommentit siihen liittyen. Kollega Brokkoli tässä äänessä. Suullinen tarkistus, jonka EPP on tehnyt, on aivan järkiperäinen ja voimme varmasti hyväksyä tämän suullisen tarkistuksen EPPltä. Eli katson, että pääsemme varmasti ennen loppuäänestystä kompromissiin. Ja lopuksi sitten Sivietsin kommentti. Jos hän katsoo, että North Stream-kysymystä ei pitäisi ollenkaan sisällyttää tähän lausuntoon, niin teidän pitäisi kääntyä oman poliittisen ryhmänne edustajan puoleen, joka puhui omassa mietinnössään North Stream-hankkeesta. Ja tässä tarkistuksessa 26 vielä kerran täytyy palata tähän samaan kysymykseen, eli sotaharjoitukset Venäjä ei tietenkään ole perustellut sitä sillä, että, että tämä nyt olisi pelkästään Nord Streamin puolustusta, vaan kyse on siitä, että Itämeren alue militarisoituu. Ja luonnollisesti asia täytyy sitten käsitellä sellaisena kysymyksenä toimivaltaisessa valiokunnassa. Olen tyytyväinen äh, siitä, että olemme päässeet kompromissiin keskenämme eri poliittisten ryhmien kanssa ja suurin osa edustajista varmasti voi äänestää puolesta. Hyvä, kiitämme valmistelijaa Biilania. Ja sitten varmasti tiedät, että 8. huhtikuuta äänestys ja 27. päivä puolestaan sama tilanne puolestaan Aluepoliittisessa valiokunnassa pyydän, että Kovalt jatkaa puheenjohtamista ja siirrymme kuuntelemaan edustaja Mingarellia. Me käsittelemme tässä yhdessä komission, yhdessä Ukrainan parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan toimivan valtuuskunnan kanssa tätä asiaa, niin että tässä on siksi mukana myös toisena puheenjohtajana Kovalt. Tervetuloa edustaja Mingarelli, tohtori Mingarelli, joka on Relex-osaston varapääjohtaja. Ja hän tavallisen tapaan puhuu valiokunnassa. Me tiedät, että Tämä aihe liittyy nyt neuvotteluihin, joita käydään Ukrainan kanssa. Tarkoitus on aikaan assosiaatiosopimus tuon maan kanssa. Tohtori Mingarelli on mukana näissä neuvotteluissa. Hän on pätevin henkilö myös päivittämään viimeaikaisia kehityskulkuja ja myös mitä toivomuksia ja vaatimuksia meillä on tässä esillä. Totta kai ehkä me olemme uteliaisia, uteliaita kuuntelemaan, miten hän ennakoi tämän sopimuksen sopimusta käytävän neuvottelujen tulosta. Kun ajatellaan, mikä merkitys tällä teemalla ylipäätään on, ja myös neuvotteluilla, jotka ovat käynnissä, niin meidän valiokuntamme päätti nimittää Utkon meidän esittelijäksemme. Hänen tehtävään on ollut seurata meidän puolestamme sitä, miten neuvottelut etenevät. Hän saa myös puheenvuoron luonnollisesti myöhemmin. Parlamentti, kuten tietäneette, hyväksyi 2007 tekstin, jossa määriteltiin meidän kantamme neuvottelumandaatiksi komissiota varten. Ja minusta vaikuttaa siltä, että nyt on hyvä tilaisuus antaakin tohtori Mingarelli, te saatte puheenvuoron. Merci, président, pour cette invitation qui me... Kiitoksia puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta tulla puhumaan vielä kerran Ukrainasta, ennen kuin ihan tarkkaan kerran missä menemme sitten viime kokouksen Sanoisin vain sen verran, että Jakunovic, joka hiljattain valittiin presidentiksi, kävi Brysselissä. Varmasti tiedätte sen. Hän kävi täällä maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Hän oli puheessaan hyvin rauhoittava sikäli, että hän puhui hyvin Eurooppa-myöteisesti. Kun muistamme jotkut puheet puolesta vaalikampanjana joltain, niin hän selvästi vahvisti sen, että Ukrainan strategia on ja pysyy suuntaukseltaan kohti Euroatlanttia ja varsinkin kohti Euroopan unionia. Sikäli, jos ajatellaan sitä, että sosiaalitusopimukset käytävät neuvottelut voitaisiin saattaa päätöksen nopeasti, niin se on myös hänen järjestyslistassaan tärkeällä sijalla. 2007 maaliskuussa aloitimme neuvottelut. Se merkitsee sitä, että lähes kolme vuotta on jo käyty neuvotteluja aiheesta neuvottelujen alun jälkeen 2008 vuonna, siis vuosi sen jälkeen, kun Ukraina liittyi VTOhon, pystyimme aloittamaan varsinaiset neuvottelut, myös vapaakauppasopimukset, joka olisi täydellinen. Se, että se on täydellinen ja syvä, se tarkoittaa sitä, että poistetaan kaikki tulliesteet. Meidän tarkoituksenamme on edistää lähetymistä myös sääntöjen osalta niin, että kaikki tulisi tämä piiriin, muut kuin tulitti, tuli tariffien piiriin kuuluvat. Me olemme suuren innoituksen vallassa käyneet neuvotteluja, myös Ukrainan puolella on näin ollut, mutta 2009 juuri ennen vaaleja puolestaan neuvottelut hidastuivat, sinänsä ei mitenkään yllättävää. Se tuntui varsinkin vapakauppapuolella. Vaikuttaa siltä, että siellä oli erinäisiä lehmiä ojassa varsinkin oligarkkien taholla. He vaikuttivat neuvottelijoihin Ukrainan puolella ja se hidastutti neuvottelutahtia. Me olemme saattaneet päätökseen alustavasti jo 30 lukua, siksi voimme saada Ukraina pitäytymään standardien puitteissa, joita meillä on hyvinkin erilaisilla aloilla, kuten maatalous, ympäristö, liikenne, tilastot, tullit, periaatteet ja yleistavoitteet on löyty lukkoon johdantosan kappaleessa. Poliittisella puolella me olemme päässeet yksimielisyyteen institutionaalista arkkitehtuurista vuoropuhelun käymiseksi poliittisissa kysymyksissä. Myös jos ajatellaan äh, sisäpolitiikkaan liittyvät asiat, alueellinen vakaus Itä-Euroopassa niin ikään, plus sitten konfliktin ennaltaehkäisy ja niiden ratkaisu, plus tekninen ja sotilaallinen yhteistyö sekä joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen, kuten myös aseiden riisunta ja terrorismin torjunta. Poliittisen vuoropuhelun puolella on ennen kaikkea kolme seikkaa, jotka ovat vielä ratkaisematta. No, totta kai varsinkin se, että Ukraina on halunnut mahdollisuuden liittyä unioniin. Sitten toiseksi Ukrainan toive saada hyvin nopeasti aikaan vapaa liikkuvuus. Tällä hetkellä EU on ajatellut paremminkin viisumitonta järjestelmää, mutta pitkällä aikavälillä puolestaan. Sitten vielä käydään keskusteluja myös siitä, miten oikein muotoiltaisiin ne periaat, jotka liittyvät alueelliseen koskemattomuuteen ja kumppanimaiden itsemääräämisoikeuteen. Tämä poliittisesta puolesta. Sitten oikeus, vapaudet ja turvallisuus. Olemme päässeet yksimielisyyteen oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvistä kysymyksistä, ihmisoikeuskysymyksiin liittyvistä asioista, ihmislähdettävä suojasta, viisumi, pakolaisasiat ja maahanmuuttoasiat, raja-asiat, henkilöiden liikkuminen, rahanpesu, tor- terrorismin torjunta, kaiken tyyppisen äh, salakaupan torjunta, korruption, tor- korruption torjunta ja niin edelleen. Edelleen neuvotteluja käydään puolestaan työllisyydestä, äh, laittomista työ- maahanmuuttajista, luovutussopimuksista ja oikeudellisesta yhteistyöstä siviilioikeuden alalla. Talous yhteistyössä ja alakohtaisessa yhteistyössä olemme saattaneet neuvottelut alustavasti päätökseen 30 kysymyksessä. Näin Ukraina jälleen kerran voi omaksua suuren osan yhteisöstandardeista ja määräyksistä hoitaakseen talouttaan näillä sektoreilla. En nyt rupea niitä luettelemaan, koska se olisi ikävää, mutta toivon, kuitte, jos haluatte yksityiskohtia, niin mieluusti toimita niitä teille. Kauppa puolella sitten, kuten totesin, pari vuotta on jo käyty neuvotteluja, että saataisiin aikaan vapaakauppa-alue. Alue. Me olemme pystyneet jo nyt aloittamaan keskustelut tariffeista, palveluista, investoinneista, kilpailusta, kestävästä kehityksestä ja tekijä- ja teollisoikeuksista. 14. luvussa kolmusta kolme on saatettu alustavasti päätökseen ensinnäkin alkuperämääräykset yhteistyö tulliasioissa ja kaupan helpottaminen, kuten myös määräykset, jotka liittyvät avoimuuteen. Totta kai on vielä keskustelua käynnissä liittyen ennen kaikkea sääntöjen lähentämiseen alueilla, kuten terveydenhoito, eläinlääkintää ja niin edelleen, liittyen myös vaihdolle teknisten esteiden osalta. Totta kai tätä täytyy nyt tiukasti ruveta miettimään tulevina kuukausina. Tarkkaan nyt en pysty sanomaan ihan, milloin neuvottelut voitaisiin saada päätökseen, niin jos Ukrainan osapuoli on sitoutunut yhtä lailla kuin viimeisen kolmen vuoden aikana, niin on hyviä toiveita saattaa neuvottelut päätökseen seuraavan vuoden, tulevan vuoden aikana. Poliittisella puolella menee vähemmänkin aikaa. Kauppapuolella, joka on paljon teknisempi, tarvitsemme asiantuntijoiden mukaan komissiossa kuudesta kymmenen kuukauteen, jos siis Ukrainan puolella vielä riittää poliittista tahtoa. Näin parilla sanalla voidaan vetää yhteen neuvottelut. Lopuksi totesin vielä, että me olemme päättäneet myös tietyistä toimenpiteistä, jotka ovat mukana myös tässä uudessa sopimuksessa, ennen kuin edes neuvottelut saatetaan päätöksen. Nimittäin tästä syystä me olemme myös saaneet aikaan niin kutsutun assosiointi, assosiaatioesityslistan. Se on ollut voimassa muutaman kuukauden. Se korvaa suunnitelman, toimintasuunnitelman, joka oli naapuruuspolitiikassa aikaisemmin käytössä nelisen vuotta. Ja kiitos tämän assosiaatioesityslistaan meillä on ollut mahdollista jo nyt toteuttaa joitakin suuntaviivoja, jotka ovat oleva mukana tässä solmitavassa sopimuksessa. Kun ajatellaan poliittista tahtoa Ukrainan puolella, niin muutamassa kuukaudessa, joita emme saa hukata, mutta me olemme päättäneet mennä eteenpäin tämän esityslistan kanssa. Kiitos. Grazie, dottor Mingarelli. Kiitoksia, tohtori Mingarelli. Kollega Kovalt, Euroopan unionin ja Ukrainan parlamentin yhteistyövaliokunnan puheenjohtaja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. E, panie dyrektorze, dziękuję. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia herra johtaja niistä tiedoista, jotka nyt välititte meille. Katsoisin, että tässä on oikeastaan useitakin asioita, joista kannattaa kyllä keskustella – ja on myös kysymyksiä, joita voisin teille esittää tietyistä seikoista. Erityisesti kun ajatellaan sitä, mitä on viimeisimmän kokouksemme jälkeen tapahtunut. Kun ajatellaan tätä viisumivapautta, niin Toki se on hieman erilainen järjestely kuin, kuin se, mitä komissiossa on toistaiseksi tähän mennessä hyväksytty. Me emme varmaankaan enää dogmaattisesti voi käyttää tätä järjestelyä pitkällä aikavälillä, vaan meidän täytyisi tehdä työtä, jotta me voisimme saada aikaiseksi viisumivapauden. Ymmärrän, että tämä on totta kai monimutkainen asia. Me valmistelemme hyvin yksityiskohtaista asiakirjaa, jossa pohdimme sitä, miten tällainen järjestely voisi tällä hetkellä toimia. Siinä käsitellään myös kielteisiä vaikutuksia, joita sillä voi olla ihmisten liikkumiseen ja yhteyksiin Euroopan unionin ja Ukrainan välillä. Me olemme osoittaneet tällä asiakirjalla, että on entistä vähemmän ukrainalaisia, jotka tulevat Euroopan unionin alueelle. Ja tällä hetkellä viisumi on nimenomaan se este, joka asiaan vaikuttaa. Aivan erityisesti kun otetaan huomioon, että viisumi muodostaa jonkinlaisen poliittisen esteen liikkuvuudelle. tässä voi käydä niin, että, että viisumi vaatimus vaikuttaa sillä tavalla, että ukrainalaiset suhtautuvat Euroopan unioniin jotenkin epäileväisesti tai jopa kielteisesti. Ukrainalaisten täytyy äänestämällä valita omat poliittiset päättäjänsä ja vaikuttaa siltä, että Euroopan unioni ei suhtaudu Ukrainan kovinkaan myönteisesti. Ja tässä viisumikysymys on luonnollisesti yksi tekijä. Jos suhtaudutaan hyvin dogmaattisesti tähän asiaan, niin, niin se vaikuttaa sitten kielteisesti. Toivon, että tämä lähestymistapa on, on jossain määrin muuttumassa nyt. Ja edellisessä valtuuskunnan kokouksessa kuulimme komission puheenvuoron. Ja nyt kun kuuntelin teitä, niin mainitsitte myös tämän viisumivapauden. Kun ajatellaan tätä työtä, jota nyt teemme viisumivapauden saavuttamiseksi, niin haluaisinkin tietää, mitkä ovat ne ehdot, jotka on täytettävä, jotta voitaisiin edetä siihen suuntaan, että luotaisiin tämä viisumivapauden järjestely. Kenties voitaisiin ajatella, että laadittaisiin jonkinlainen asiakirjakin tästä aiheesta. Viisumikysymys on äärimmäisen tärkeä meidän työmme kannalta niin, että pääsisimme eteenpäin yhteistyötiellä. Sitten vapakauppa. Haluaisin tietää, mitkä ovat seuraukset äh, siitä, että otetaan huomioon tiettyjä määräyksiä Ukrainassa. Mitkä ovat vaikutukset liikenteeseen ja toisaalta maatalouteen? Meidän täytyy esittää itsellemme nämä kysymykset. Meidän täytyy yrittää kuvitella, miten aivan konkreettisella tasolla tämä vaikuttaisi ukrainalaisen tuottajan, viljelijän Nythän me olemme neuvotteluvaiheessa, neuvottelemme tietyistä määräyksistä, emmekä tiedä vielä, mitkä olisivat näiden määräysten seuraamukset Ukrainassa. Olisi äärimmäisen tärkeää, että näillä ihmisillä olisi mielessään tämä uusi avautuva Eurooppa-perspektiivi jos näiden ihmisten täytyy täyttää uusia ehtoja ja uusia määräyksiä ilman, että heillä on jonkinlaista pitkän aikavälin näkemystä edes tiedossaan tai mielessään, niin tilanne ja vaatimukset ovat aika kohtuuttomia. Täytyisi tehdä tutkimus taloudellisista vaikutuksista siitä, että jos nyt täytäntöön pannaan jo loppuun neuvotellut lausekkeet, niin mitä tästä kaikesta seuraisi? Täytyy myös huomioida mahdolliset uhkat, joita tästä syntyisi. Vielä eräs seikka, jota haluaisin käsitellä. En oikeastaan tiedä, mikä olisi näiden neuvottelujen mahdollinen eh, lopun saattamisen päivämäärä tai määräaika. Komissio sanoo, että neuvottelut etenevät nopeasti ja Ukrainaa osoittaa hyvää tahtoa, mutta me emme edelleenkään tiedä, milloin nämä neuvottelut voisivat äh, saavuttaa jonkinlaisen päätepisteen. Meillä ei ole mitään määräaikaa. On puhuttu kuudesta kuukaudesta. Totta kai ymmärrän, että on ollut vaalit – ja tästä on aiheuttanut, aiheutunut viivästyksiä, mutta nyt puhutaan 12 kuukaudesta. Luonnollisesti on, on ehtoja neuvottelujen viemiselle, mutta haluaisin tietää, mitkä ovat ne syyt, jotka johtavat siihen, että, että määräaika jatkuvasti lykkääntyy eteenpäin. Ilmapiiri näyttäisi olevan myönteinen noin yleisesti ottaen, mutta kuitenkin määräaika vaan lykkääntyy. Ja vielä eräs seikka, joka minua itseäni kiinnostaa suuresti. Haluaisin kuulla teidän arvioitanne siitä, mikä on Euroopan unionin Ukrainan politiikan tila. Tietyt instituutiot, laitokset ovat joutuneet lakkauttamisen kohteeksi nyt kun on uusi miehistö ikään kuin ohjaimissa. On hyvin vaikea tulkita Ukrainan suuntaa ja etenemistietä tällä hetkellä. Haluaisin tietää, mikä on teidän vilpitön näkemyksenne perustuen omiin kokemuksiinne. Mihin suuntaan nämä muutokset vievät Ukrainan ulkopolitiikassa, vaan erityisesti sen Euroopan politiikassa? Muutoksista on jo kulunut jokunen viikko, niin kenties nyt voitaisiin jo tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä ainakin alustavasti. Haluaisin tietää teidän oman näkemyksenne tästä. Eli ensinnäkin viisumikysymys on minulle äärimmäisen tärkeä. Toiseksi tiettyjen sääntöjen täytäntöönpanon seuraukset. Ja kolmas kysymys, määräaika neuvottelujen päättämiselle. Ja neljänneksi eh, Ukrainan ulkopolitiikan mahdollinen kehitys ja Euroopan politiikan kehitys. Grazie, onorevole. Kiitoksia, edustaja Koval. Sitten luovutaan puheenjohtajuuden edustaja Paskuulle. Kiitos muuten. Me tapaamme huomenna aamulla. Kiitoksia. Okay. So Mr. Mingarelli, if you want to... Mingarelli, jos haluat. Kiitos, herra Koval näistä neljästä viidestä kysymyksestä. Ei paljon helppo vastata yhdellä virkkeellä. No, ensimmäinen, ensimmäinen kysymys, joka liittyy henkilöiden liikkuvuuteen. Nykytilanne voidaan esitellä lyhykäisesti seuraavalla tavalla. Ukraina on jo kolmen vuoden ajan toteuttanut sopimusta, joka helpottaa viisumien myöntämistä lyhyille oleskeluille 16 päivän oleskeluille Euroopassa, kuten myös laittomien maahanmuuttajien palauttamiselle, jotka on siis otettu kiinni Euroopan unionin alueella. Yhtä aikaa näiden sopimusten täytäntöönpanon kanssa, ne siis helpottavat sitä, että päästään Euroopan unionin alueelle, niin on tiettyjä kansalaisryhmiä mukana tässä sopimuksessa. Meidän yksikömme Komissio ovat yhdessä ukrainalaisten kanssa käyneet vuoropuhelua viisumeista. Tarkoituksena on luoda edellytykset, jotta aikanaan voimme aloittaa neuvottelut vapaasta liikkuvuudesta. Kolmanneksi, mitä ehtoja on sitten vapaliikkuvuuden taustalla tähän asti? Komission yksiköt ovat ukrainalaisten kanssa käyneet keskusteluja ehdoista, jotka ukrainalaisten täytyy täyttää, jotta päästäisiin vapaaseen liikkuvuuteen. Ennen kaikkea ehdot ovat liittyneet seuraaviin seikkoihin. Ensinnäkin rajahallinta, valvonta. Toiseksi matkustusasiakirjojen turvallisuus. Kolme, maahanmuuttopolitiikka, viisumi- ja turvapaikkapolitiikkaa. Nyt ukrainalaiset toivovat saavansa Euroopan unionilta roadmapin, tiekartan, kuten on joidenkin Itä-Balkanimaiden kanssakin tehty, Länsi-Balkanimaidenkin kanssakin, ja siellä on päästy kohti vapaata liikkuvuutta, ja ukrainalaiset toivovat tätä siis. No, nyt neuvostossa on käyty keskustelua sen selvittämiseksi, onko aihetta vai ei antaa tällainen tiekartta Ukrainalle, Ukrainalle ja siirtyä kohti vapaata liikkumista. No, toistan, että nyt kaikki ymmärtävät. Komission yksiköt tekevät työtä ukrainalaisen vastapuolen kanssa niiden ehtojen parissa, joita maa täytyy täyttää, jotta voidaan toteuttaa vapaa liikkuvuus. Samaan aikaan käydään neuvostossa keskustelua siitä, onko asianmukaista antaa Ukrainalle tiekartta, joka johtaisi vapaaseen liikkuvuuteen. Tässä mennään. Tiekartta liittyy automatiikkaan, jos ehdot täyttyvät, saada vapaa liikkuvuus. Näin kävi länsi kolmen maan kohdalla hiljattain, jos ei tiekarttaa tule, vaan käydään vuoropuhelua viisumaista, kuten nytkin käydään. Niin siihen liittyy aina poliittisen arvioinnin ja harkintakyvyn osanen, että sitten mietitään, onko ehdot täytetty ja sitten mietitään, onko asianmukaista toteuttava palikuus vai ei. Sitten vapaakauppa-alueesta, kyllä. Ennen neuvottelujen alkamista tehtiin vaikutusten arviointi, mitä vaikutuksia tällä olisi eri talouden aloihin Ukrainassa, jos olisi täydellinen, syvä vapaakauppasopimus, vapaakauppa-alue, mutta kuitenkin ennen kaikkea siinä on kaksi osatekijää. Ensinnäkin siinä rajoitetaan se, mikä jää tullien piiriin. Tullit eivät ole kovin korkeat, kun tiedät, että se Ukraina on ollut kahden vuoden ajan VTOn jäsen. Ja liittyessään ja käydessään neuvotteluja liittymisestä VTOhon se laski tullejaan. Suurin työsarka on tullitariffeissa, eli sääntöjen lähentämisessä pikkuhiljaa talouden pääsektorilla voitaisiin luoda puitteet Euroopan unionin standardien mukaisesti. Totta kai siihen kuluu aikaa enemmän. En minä pysty sanomaan, kuinka paljon siihen tarvitaan Ukrainan puolella Euroopan standardin hyväksymiseen. Se äh, riippuu heidän ahkeruudestaan, hallinnollisesta kapasiteetistaan, poliittisesta tahdostaan. Sitten minkälaisia vaikutuksia olisi talouteen. No ei kokonaisvaltaista arviota voida esittää. Jos ajatellaan, mitä ylipäätään käy taloudessa, niin ensinnäkin on sopeutumisvaihe. Moni ala ensin kärsii. Ja kun puhun alu, aloista, niin en tarkoita aloja, vaan ihmisiä, naisia, jotka tekevät työtä näissä yrityksissä, jotka ovat nauttineet tietystä suojasta ja nyt avautuvat kansainväliselle kilpailulle. Ja tässä tapauksessa nimenomaan meidän taloudellisille operaattoreille ja jää työttömiksi. Tässä on tällainen sopeutumisvaihe, joka varmasti kivulias ja kaiken kaikkiaan Ukrainan talous ei siinä voita paljon lyhyellä aikavälillä, mutta keskipitkällä pitkällä aikavälillä, jos ei sitten saada aikaa rakenteellisia uutuksia, joita myös peräänkuulutamme, niin selvää on, että Ukrainan talous kyllä viime kädessä jotain voittaisi. Ja mikä parasta, elintaso kohentuisi. Siis vastauksena kysymykseen on aika epätäsmällinen, koska sen täsmällisemmin ei voi vastata. Minä en nyt pysty sanomaan, mikä ala hyötyisi ja millä aikataululla, mutta voi vain sanoa, että lyhyellä aikavälillä yleisesti se on kivuliasta, mutta keskipitkällä pitkällä aikavälillä eiköhän siitä tulisi jotain myönteistäkin. Neuvottelujen päättämisajankohta poliittisissa luvuissa ja luvuissa, jotka liittyvät alakohtaiseen yhteistyöhön ja luvuissa, jotka liittyvät niin kutsuttuun turvallisuuteen, vapauteen ja oikeuteen, niin parissa viikossa saadaan ne päätöksen. Sanoin, että poliittisista kysymyksissä on jäljellä kolme. Liittymisnäkymät, vastaus on selvä. Sitten se on ihan selvä. Vapaa liikkuvuus on vähemmän selvä, mutta ei siihen tarvita paljon aikaa, että päästään yksimielisyyteen meidän tahollamme siitä, onko pitkällä aikavälillä vai millä aikavälillä tämä mahdollinen vapaa Ja sitten alueellisen koskemattomuuden ongelma ukrainalaisen ystävien täytyy nyt ymmärtää, että Euroopan unioni ei pysty takaamaan jonkin ulkopuolisen kumppanin turvallisuutta, oli se mikä tahansa. Voimme vain toimia siten, että me sitoudumme tietyssä määrin – niin että kansallisen järjestönä pyydetään sen suvereniteetin ja koskemattomuuden kunnioittamista, mutta mitä turvallisuustakuita nyt voi oikein antaa. Siis poliittisella puolella, kuten näette, eh, vapaus ja oikeus eh, vievät ehkä pari viikkoa. Kauppapuoli on se suurin ongelma, koska on kyse teknisemmistä neuvotteluista. Minä totesin, että näistä luvusta olemme alustavasti saattaneet päätöksiä kolme, eli 11 on vielä jäljellä niin totesitte, että Ruotsin puheenjohtajakaudella väitettiin, että, väitettiin, että puolen vuoden aikana saadaan päätöksen. Nyt sanon, että 6-10 kuukautta. No, se johtuu siitä, että vaalikampanjan aikana ryhdyttiin rajoittaviin toimiin tilapäisesti, ja tavallaan ne, ovat vas, ne johtuivat VTO-kuvioihin. Ja totta kai kaikki tämä myös hankaloittaa vapakauppa luomista meidän kanssamme. Kaikki riippuu poliittisesta tahdosta. Jos huomispäivänä he päättävät mennä eteenpäin päättäväisesti nopeasti, niin 60 kuukauden sisällä varmasti tämä saadaan päätöksen. Mutta se täsmällisemmin ei voi sanoa, kuten jälleen kerran se olisi pelkkää spekulointia, eikä silloin tule mitään arvoa, ei, se, ei siitä ole mitään virkaa teille. Ukraina, EUn Ukraina-politiikan arviointi sitten vaalien valossa. Presidentti totesi se, mitä häneltä voidaan nyt odottaa. Hän toisti että hän suuntautuu Eurooppaan päin ja se on tärkeää siellä ja siellä ja se on strateginen seikka. Hän mainitsi kolme poliitikkoa, varapääministeri Tipskon, hän on jo 15, minist- 15 vuotta ollut tärkeissä asemissa, myös keskuspankissa ministerinä ja ulkoasiaministeri, myös Konstantin Krishenko. Hänetkin tunnemme hyvin. Hän haluaa myös suunnata katseet kohti Euroopan unionita. Ne ovat hyviä uutisia, siis osoittavat, että presidentti Janukovicin puheet on otettava vakavasti. Mutta en olisi ihan rehellinen, jos nyt sanoisin teille, ettei ole jotain, joka häiritsee meitä. Mainitsen vain kaksi niistä. Tiedättehän, että tiettyä painostusta on tietyltä suunnalta Ukrainan kohta, jotta se liittyisi myös Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin tulliunioniin. Jos painostus johtaisi tuloksiin ja unionin, Ukraina pitäisi unionin liittyä, niin kävisi hyvin hankalaksi tuolle maalle luoda Euroopan unionin kanssa vapaakauppa-alue. Nimittäin jos kolme maan kanssa tekee tulliunionin, se merkitsee sitä, että unioni liittyy yhteiseen ulkoiseen tullitariffiin kolmen maan kanssa ja kuitenkin hyvin vähän on vapautettu noiden maiden vaihto Euroopan unionin kanssa. Siinä ollaan nurkassa. Jotkut sen tietävätkin ja ne, jotka pyrkivät painostamaan Ukrainaa liittyvän unionin ihan tietävät tarkkaan, mitkä olisivat seuraukset siitä. Me tiedämme hyvin tarkkaan, olemme sanoneet sen myös Ukrainan viranomaisille, mitä tästä seuraisi. Sitten Kolmanneksi meillä on hiukkasen murheita myös kaasupuolella. Tiedämme, että neuvotteluja käydään ukrainalaisten ja venäläisten kesken niin, että voitaisiin uudelleen miettiä Ukrainan kaasun koskevasta sop- sopimusta. Se laadittiin jo Timoshenkon aikana. Me tiedämme, että venäläiset asettavat tiettyjä ehtoja sillä, että sopimus avattaisiin uudelleen ehtojen joukossa on muun muassa myös mahdollisen yhteenliittymän luominen. Gazprom ei olisi kovin kaukana siitä kuviosta, ja sillä voisi olla oma osansa myös siinä, miten hallinnoidaan järjestelmää siitä, että Venäjästä tulee Ukrainan kautta kaasua Eurooppaan. Siinä voidaan törmätä ongelmiin. Eli kaiken kaikkiaan on rauhoittavia puheita kuultu, ja sitä äh, tukee myös pätevien henkilöiden nimittäminen tärkeille paikoille. se suunnataan Euroopan unionin suuntaan, mutta ei, ei se ole kuitenkaan mikään poliittinen uhri. Siellä on muitakin voimia, jotka ehkä suuntautuvat pois Euroopan unionista. Tämä nyt voi vastata. But we, we get now into a... Eh. No, nyt käydään jo kahdenkeskisiä neuvotteluja täällä. E, e, czy w razie gdyby... E, aivan lyhykäinen kysymys. Jos tiekartta hyväksyttäisiin, niin onko oletettavissa joitakin ehtoja sille, että tällainen tiekartta hyväksytään? Eli onko ennakkolta jo jotakin ehtoja tiekartan hyväksymiselle? Oletteko tietoinen niistä vai onko kyse vain siitä, että, että Euroopan unionin komissiossa ja toisaalta taas neuvostossa rinnakkaisesti tehdään tätä työtä? No, il n'y a pas de précondition. Mitään ennakkoehtoja ei ole tiekartalle. Siitä käydään poliittista keskustelua tällä haavaa. Neuvosto on päätettävä tahollaan siitä, onko asianmukaista tällainen laatia Ukrainan varten, kuten tehtiin länsä, niin Balkanin kolmen maan kohdalla. Se on poliittinen päätös. Neuvosto siitä päättää komissiolla. Totta kai on oma näkemyksensä, mutta neuvosto siitä päättää viime kädessä. Well, thank you, Mr. Severin, please. Herra Severin. Well, uh, after this uh, long intro... Niin tämän pitkän johdannon jälkeen ei ole juurikaan kysymyksiä, mutta vaaditaanpa ajatuksia kuitenkin. Olen sitä mieltä, että on suuri mahdollisuus avoinna edessämme suhteissamme Ukrainan kanssa. Me ei pidä hukata tätä mahdollisuutta – Kysymys ei ole siitä, että olisi jotakin dramaattisia tai rakenteellisia muutoksia Ukrainassa, vaan siksi, että muuten normaali siirtymä yhdestä joudusta toiseen, yhdestä hallituksesta toiseen, yhdestä presidentistä toiseen, asioita, jotka ovat tavan normaalia meidän maissamme, ne velvoittaisivat meidät hylkäämään dogmaattisen äh, konfrontaatio lähestymistavan, joka meillä on ollut menneisyydessä. Ja Ukrainalla pitäisi nyt olla Ukraina myönteinen hallitus, Ukraina myönteinen presidentti, ei Venäjä myönteistä eikä Euroopan myönteistä. Koska niin pitkään kuin johto on Ukraina myönteistä, se merkitsee sitä, että se tulee tarkastelemaan vapauksia ja maan kehittämistä. Jokainen, joka tarkastelee tätä, on meidän katsomme katsottuna me Euroopan myönteinen ja samalla aikaa kuitenkin myös Ukrainan myönteinen. Tämä kuitenkin vaatisi meidän puoleltamme, että oltaisiin rohkeampia ja oltaisiin ymmärrettävimpiä. Totta kai pitäisi pitää kiinni kolmesta pääasiasta, poliittinen assosiaatio, taloudellinen integroituminen ja instituutioiden lähestyminen. Saman aikaan on kuitenkin vietävä eteenpäin kahden linjan politiikkaa, käydä keskusteluja äh, äh, energiasta, mutta myöskin kahdenvälisiä keskusteluja vapaakauppa-alueista, koska ei voi olla kahta vapaakauppa-aluetta, kuten sanoitte. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että meillä todellakin on kolme viestiä lähetettävänä. Yksi käytännössä. Meidän täytyy tehdä mahdolliseksi toinen tukipaketti Ukrainalle, koska jos emme auta Ukrainaa, jotta se selviytyisi talouskriisistä, niin se tulee olemaan ensimmäinen askel, jolla menetetään tämä mahdollisuus, joka on avautunut. Toiseksi on annettava tiekartta. Tiedän, sanotaan, että se on neuvoston, ei komission tehtävä, mutta meidän on koottava voimat, jotta voimme antaa selkeän viestin neuvostolle, ja jotta puhumme siitä, miten puutumme niihin valtioihin, jotka ovat haluttomia, jotka ovat vastaan ja hoitavat ongelmia, koska tämä kartta teknisesti, kuten saamme kuulla valtuuskunnaltamme, voisi olla realistisesti katsottuna uusi FISA-järjestely voisi olla realistisesti annettavissa muutaman vuoden sisällä, ei pitkällä aikavälillä. Ja lopuksi meidän pitäisi lähteä ulos tästä näkymien kaksinaisuudesta. Näkymien pitäisi olla selvät. Kysymys on maasta, josta voisi tulla jäsenvaltio, mutta jota on sanonut aiemminkin useampaan otteeseen – käytännössä heistä voisi tulla jäseniä saavuttamalla tiettyjä asioita, energiaunioni, vapakauppa-alue ja niin edelleen, viisomi, vapaus, ennen kuin niistä voisi tulla todellisuudessa jäsenvaltio. Please. To, co zaprezentował pan dyrektor, jest Kiitoksia kovasti. Mitä nyt on kuultu varapääjohtajalta tänään niin haluaisin kuulla hiukkasen siitä, miten hän näkee tämän taivaallinen kohti jäsenyyttä. Olemme todenneet, että tämä voisi johtaa jäsenyyteen, mutta se voi johtaa johonkin muuhunkin. Joskus on tarkkaan vaikea tietää, mitä on tämän diplomaattisen kielenkäytön taustalla. Ehkä voimme kuitenkin nähdä, että tiettyjä menesty, tiettyä menestystä on saavutettu. Ukrainan puolellakin on osoitettu vastuunkantoa. Oikeastaan nyt vain todeta sama, mitä herra Severinkin äsken. Viimeisten kolmen vuoden aikana ensi kertaa meillä on nyt sellainen ä, tiimi, joka voi harjoittaa mm, johdonmukaista politiikkaa. On presidentti, parlamentaarinen enemmistö, selvä vastapuoli, jolle voi esittää kysymyksiä EU-politiikan sisällöstä eikä ole kyse pelkästään siitä, että on sunnuntai puheita ja hienoja lausuntoja Ukrainan puolella. Minun mielestäni tämä on aika tärkeä ajankohta. Todellakin voimme neuvotella jonkin kans, jonkun kanssa. Nyt on tullut korkea aika myös meille ö, unohtaa tämä Euroopan retoriikka, tällaiset tyhjät puheet, Euroopan vastaisuudesta. Sitä on nähty jo liikaakin viime aikoina. Presidentti Janukovic neuvottelujen aikana viikko sitten aivan selvästi totesi, hyvin selvästi, että on olemassa sellainen pelko, että ihmiset puhuisivat EU-sta ilman Ukrainan vastapuolta, eikä mietitä ollenkaan mitä käytännön seurauksia sillä se olisi heille. He haluaisivat tietää aivan tarkkaan, mitä näkymiä on ja mitä heidän pitäisi tehdä. Viisumijuttu on poliittinen asia, ei se ole pelkästään hallinnollinen asia, mikään ikävä tekninen juttu. Sillä äh, varmasti edistystä saadaan aikaan myös Ukrainan yhteiskunnassa sitä kautta. Näin ihmiset saadaan mukaan hankkeeseen. Kuten herra Kuval hyvin tietää valtuuskunnan jäsenä, niin kun olemme tässä vaiheessa, että hylätään ja elätään hakemuksia, niin niiden määrä oikeastaan vain nelisen prosenttia. Tietysti kuulostaa ehkä vain tilastotilalta, mutta ei se sitäkään pelkästään ole. Kiitos herra Landsbergis. Uh, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Herra Mingarelli, uskon, että kaikki täällä ovat tietoisia siitä, että Ukrainan uusi johto on sellainen, että sillä ei ole kolmatta vaihtoehtoa, vaan sillä on, sen on valittava yksi kahdesta, joko liittyä Venäjän tulliunioniin tai pitää portit avoimena tiekartalle, joka johtaa vapaakauppasopimuksen Euroopan unionin kanssa. Eurooppa myönteisyys, mitä se on, se ei sano yhtään mitään. Jos Ukraina ei aio jatkaa yhteyttä Eurooppaan, niin Ukrainasta, jos se on esimerkiksi sitä, että sen on tehtävä tulliitto Venäjän kanssa. Siis me olemme täysin tietoisia siitä, että ei ole Euroopan unioni olisi antanut heille varoitusta siitä, että ei ole kysymys mistään valinnasta. Tuli muuta vaihtoehtoja kuin nämä kaksi. Thank you. To conclude, Mr. Kovacev. Herra Kovacekava lopuksi. Kiitoksia kovasti herra puheenjohtaja, kiitoksia kovasti tohtori Mingarelli tietojen päivittämisestä. Olen Ukraina varjoesittelijä kansanpuolueessa ja me kovasti tuemme Ukrainaa maana, jolla on yhteistä historiaa, yhteisiä arvoja Euroopan unionin maiden kanssa. Presidenttivaalithan järjestettiin aikaisemmin tänä vuonna. Ja meidän kansainväliset tarkkailijamme, mukaan lukien meidän valtuuskuntamme, valtuuskunta piti niitä reiluina ja läpinäkyvinä. En toista, mitä kollegat ovat todenneet, mutta esitän kuitenkin muutaman kysymyksen. Kun nyt uusi hallitus on ollut hyvin vähän aikaa virassa, niin miten te arvioitte hallituksen saaman edistyksen. Onko ollut nähtävissä jotain taktiikkaa tai muutosta siinä neuvottelussa unionin kanssa? Olisi kiinnostunut kuulemaan myös, kun ajatellaan vuotta 2010, niin onko liittymisnäkymät nyt huonommat vai onko saatu aikaan tuomioistuinjärjestelmässä ja sen uudistamisessa jotain edistystä, esimerkiksi missä määrin on toteutettu korruptiovastaista suunnitelmaa tuossa maassa, koska tuomaan kanssa on ollut edelleen ongelmia korruption torjunnassa. Kolmanneksi, miten komissio arvioi komission äh, Ukrainan osallistumiseen Mustan meren energiakuvioihin. Siellä on ikään kuin kilpailua hiukkasen eri poliitikkojen välillä, eikä välttämättä ole lisävaroja käytettävissä, mutta kumppanuutta kyllä on olemassa siihen varoja. Voidaanko sanoa, että Ukraina keskittyy ehkä enemmän itäiseen kumppanuuteen? Thank you, and... Uh, Kiitoksia. Herra ihan viimeisenä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, just a quick... Kiitos puheenjohtaja. Lyhyt kysymys komissiolle. Sain Hiljan Kievistä lehtimieheltä puhelun ja hän halusi kuulla kommenttini ja hän kyseli komission kantoja. Ehdotin, että he soittaisivat äh, DG Energiaan. Kievissä oli nyt tieto, että Janukovicin alaisuudessa on energiaministeri ja siellä valmistellaan sopimusta Fötasin kanssa. Hän on Rasun Grögössä pääomistajana, osakkeen omistajana ja viimeisen vuosikymmenen aikana siellä on miljardeja, miljardeja dollareita käytetty oikeastaan näihin sopimuksiin ja yrityksiin ja se on ollut haitaksi kyllä kansalaisille. Nyt kerrotaan tarinaa siitä, että uusi hallitus haluaisi palkita jollakin tavalla herra Fertasin hän on ollut kam- kampanjarahoittajana Janukovicin takana niin, että mahdollistaisi mahdollistettaisiin se, että hän olisi mukana hyvin laajalla omistajuudella hankkeissa, niin että kun rakennetaan uusia äh, putkistoja, ja tässä on myös hallitus mukana, ja on myös ymmärretty niin, että komissio tai Euroopan unioni vastustaisi jossain määrin tätä hanketta. nimenomaan siitä näkökulmasta, että siinä käytettäisiin myös EUn rahoitusta. Haluatteko kommentoida tätä? Oletteko tietoinen tällaisesta ja jos olette tietoinen, niin tutkiiko EU asiaa? Kiitoksia nyt saatte tilaisuuden sanoa kyllä tai ei. Kiitoksia. Vaikka herra Severi nyt lähtikin vaan vastata kaikki hänelle. Hän oli sitä mieltä, että ei tarvita vastakaanasettelua uusien viranomaisten kanssa. Nyt on mitä ilmeisintä. Me tiedämme, että presidentti Janukovic on merkittävästi kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Toista kertaa hän on ollut myös pääministerinä. Politiikka oli kuitenkin hyvin erilaista verrattuna siihen, siihen aikaan, kun hän oli pääministeri ensi kertaa. Janukovic kakkoshallituksen aikana, muistutettakoon, Ukraina – hyväksy 21 lakia päästäkseen VTOn jäseneksi siis. Ei ole mitään syytä olla epäluuloinen suhteessa uusiin viranomaisiin, uuteen hallintoon, Päinvastoin, kuten totesitte, presidentti Janukovic, pääministeri Azarov, ulkoasiaministeri Grishenko ovat tiukkaa porukkaa. Yleensä pitävät lupauksensa. On siis kaikki syy luottaa heidän Euroopan suuntautuneisuuteensa. Janukovicin valinta ja hänen tiiminsä valinta meille mahdollisuutena lähestyä tuota maata. Sitten nämä kolme selkeää viestiä, jotka herra Severin halusi tuoda julki. Aputuki, päästä maan pääsemiseksi kriisistä. Meillä on jo 600 miljoonaa euroa annettu makrotueksi. Se otetaan käyttöön. Sitä vasta teidän täytyy antaa suostumuksen ja se saadaan käyttöön heti, kun Ukraina uudelleen noudattaa IMFn standby-määräyksiä. Tiedämme, että neuvotteluja käydään äh, IMFn ja uuden hallinnon välillä ja meillä on toiveita siitä, että sopimus saadaan tulevina viikkoina ja kuukausina. Vapaa liikku liikkuvuus, no siitä minä jo puhuin, eikä siinä tarvitse mitään lisätä. Sitten liittymismahdollisuudesta, no tällä haavaa ongelma nyt ei ole esillä, mutta varmaan on. Perussopimuksen 49 artikla toteaa, että ovet ja ikkunat ovat auki kaikille Euroopan maille, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia vähemmistöjä ja noudattavat oikeusvaltioperiaatetta. Ukraina on Euroopan mantereella ja Kolme vuotta neuvotteluja ei mukaan menestystarina. paremminkin voi pärjätä tietenkin. Mutta me pelkästään ole kolmen vuoden aikana neuvotteleet, kuten minä totesin, me olemme myös toteuttaneet ensinnäkin toimintasuunnitelman naapuripolitiikan yhteydessä. Sitten pari kuukauden ajan meillä on assosiaatioesityslista, ja kun näitä asiakirjoita yhteisesti on toteutettu, niin on saatu myös edistystä aivan harppauksi monella alalla. Ja totta kai onhan se myös sopimus, joka oikeusasia, oikeusasiantuntijan mukaan on hyvin monimutkainen, jopa monimutkaisempaa kuin on asioihin asiakirjoittien kanssa. Sitten Landsbergiksen kysymys, tietävätkö mitä tekevät, jos tulevat tulli, menevät tulliunionien kolmen itäisen naapurin kanssa? Kyllä, tietävät. Se on heille yksityiskohtaisesti selitetty, tietävät ihan tarkalleen mistä on kyse. lopuksi nämä viimeiset kysymykset. Oikeuslaitoksen uusiminen, korruptiotorjunta. Paljon on saatu aika viimeisen aikana näillä saroilla, mutta vielä työsarka riittääkin. Siellä on tavallaan kaksi uudistustavoitetta myös tulevina kuukausina. Se, että tuomareiden riippumattomuus vahvistuu ja totta kai, että täytyy myös vahvistaa korruption torjuntaa. No ei se nyt ole ainoa maa, joka joutuu näillä aloilla tekemään työtä. Ukrainan mukaanottaminen Mustanmeren synergiassa, no täysin rinnoin. Myös Ukraina on ollut peruskiven luomisessa, jos sanotaan, että ei ole mukaan varoja tähän, niin ei pidä paikkansa. Varoja on vaikkakin rajatussa määrin, jos ajatellaan Mustanmeren synergiaa ja itäistä ulottuvuutta, niin ei se ole ihan sama asia. Mustanmeren liittyy siihen, miten yhteistyötä alueellisesti vahvistetaan Mustanmeren ympärillä liikenteessä, energiassa ja ympäristössä, siis konkreettisesti. Itäinen niin kumppanuus puolestaan liittyy siihen, miten toimimme siten, että kuusi naapurimaata lähestyvät Euroopan unionia kaikilla aloilla, jos halua löytyy. Kaksi aloitetta, jotka ei mitenkään ole päällekkäisiä. Lopuksi vielä herättää tännekin kysymys. Kyllä, tiedämme, että nämä erityiset omistajat vaativat korvausta tästä yrityksestä, koska Timosenko oli sen kansallistanut, ja sanotaan, että heiltä takavarikoitiin osaa juuri silloin, kun tuotteita valmistettiin. He halusivat takavarikosta korvauksen, kun heiltä kaasuvarantoja vietiin. Herra Tannok, tiedätte, koska tunnette maan yhtä hyvin vähintään kuin minäkin, että on tietenkin jotakin tämän yrityksen entisiä omistajia, jotka ovat nyt ovat vastuutehtävissä, kuten oikein totesitte. Nämä entiset omistajat ainakin Osa heistä olivat rahoittamassa Janukovicin kampanja. Mihin tämä sitten kaikki johtaa? Totta puhuen en tiedä sitä mitään. Mutta varmaa kuitenkin on, että komission tai investointipankin varoja ei kyllä käytetä näihin se tarkoitusperiin. Ja toiseksi me olemme lähettäneet myös aika selkeitä viestejä Ukrainan viranomaisille mukaan lukien myös ministeri Boikolle, jotta jotta ei ryhdyttäisi näihin ei-toivottuihin toimiin. No niin, tämä oli hyvin rauhoittava viesti ja kiitos Mingarellille tästä alustuksesta. Haluaisin kiittää teitä kaikkia. Nyt me menemme eteenpäin seuraavaan kohtaan, joka on Bosnia-Herzegovinan tilanne. Ja koska tiedätte, että 3. lokakuuta vaalit ovat tulossa, siellä on kuitenkin pattitilanne poliittisesti, Edelleen odottelen Euroopan komission lausuntoa viisumijärjestelyn vapauttamista pyytäisin, että Doris Pak puhuisi. Also, ich kann ich will nicht sagen, dass ich den Bericht, den ich zum... Kiitoksia. Noin vuosi sitten äh, tehdyn mietinnön jälkeen näyttää siltä, että tilanne on jossain määrin mennyt vikaan. Poliittinen tilanne on parantunut, poliitikot ovat ponnistelleet, mutta samanaikaisesti hyvää tahtoa on varsin vähän niin, että Bosnia olisi valmistautunut hyvin tulevaisuuteen. Tässä oikeastaan vain kuvaillaan tilannetta, poliittista stagnaatiota, yhä lisääntyvää nationalistista retoriikkaa. Tämä nyt ei pelkästään johdu tulevista vaaleista, koska tilanne oli samantapainen myös viime vuonna. Serbi tasavallassa todetaan, että he haluavat rauhanomaista irtaantumista muusta valtiosta. Ja siellä Serpi tasavallan pääministerin pitäisi pelkästään vain täytäntöönpanna jo tehtyjä päätöksiä. Mehän so- tuimme Daytonin sopimusta aikanaan, koska se oli oikeastaan ainut tapa korvata Bosnialle sen menetykset. Ja tämä on kuitenkin nyt loppujen lopuksi johtanut meidät sellaisiin, sellaisiin ongelmiin, että ne nyt kaatuvat syliimme. Ja myös poliitikot paikan päällä joutuvat ne kohtaamaan. Bosnia kokonaisuutena, valtiona, on oikeastaan ainoa osa tästä, jolla on on valtuuksia olla yhteyksissä EU-hun ja osavaltioilla on taas velvoite toimia äh, emovaltionsa kautta alaisuudessa. Tämä periaate pätee kaikkiin valtioihin, ei pelkästään Bosnian. Eli tilanne on sellainen, että se ei juurikaan ole parantunut. Keskusvalta ei edelleenkään ole vahva Kansallista nationalistista retoriikkaa on edelleenkin valtavasti ja ongelmana näyttää olevan nimenomaan tämä keskusvallan aseman heikkous ja kyseenalaistaminen. Nyt on kuitenkin voitu toimia sillä tavalla, että oikeusjärjestelmästä vastuun kantaa äh, valtio, taho. Meillähän on korkea edustaja, meillä on kansainväliset edustajat, äh, meillä on Euroopan unionin erityisedustaja ja aina olemme toivoneet, että nämä edustajat tekisivät työllänsä itsensä tarpeettomiksi. Me olemme toive, toivoneet, aivan niin kuin Bosnian poliitikotkin, että, että tilanne kehittyisi niin, että eh, välittäjiä tässä ei enää tarvittaisi. Mutta kaikki poliitikot eivät omaa vastuutaan suostu kantamaan. Näyttää siltä, että he katsovat, että heidän puolueellensa on äärimmäisen tärkeää se, että Bosnia kokonaisuutena ei liity Euroopan unioniin. Meillähän on tiekartta, jota on noudatettava, on kriteerit, joista on pidettävä kiinni. Viimeisimmällä vierailullani Bosniassa alkuvuodesta me näimme, että poliittista tahtoa toki löytyy, niin että ainakin se osa tiekartasta voidaan täytäntöönpanna, joka käsittelee viisumivapautta ja vapaata liikkuvuutta. Kansalaiset ovat vedonneet tämän toteuttamiseksi jo pitkään, eli, eli tässä kyllä on, on tahtoa ja edistystä, mutta tiekarttaa nyt sitten vaaditaan muihinkin asioihin. He eivät oikeastaan ole edes tietoisia, että, että tiekartta on, on olemassa. Työtä siis kyllä riittää. Eli jos tiekartta voisi nyt johtaa siihen, että todellakin saamme suljetuksi erityisedustajien toimistot, niin, niin hyvä olisi. Työtä on järkevästi ja loogisesti jatkettava näissä muissa kysymyksissä saman tapaan kuin myös viisumikysymyksissä on toimittu. Viimeksi kuluneen vuoden aikana hyvin onnetonta on ollut se, että tuhannet naiset ja tytöt ovat tulleet raiskatuiksi, mutta minkäänlaista äh, tuomioistuin käsittelyä, minkäänlaista korvausta tilanteen ratkaisua ei ole saatu aikaiseksi. Ja uhreihin ei juurikaan suhtauduta kunnioituksella. He eivät saa tukea, heitä ei tueta uuden elämän aloittamisessa. Eli todellakin katson, että Euroopan unionin pitäisi keskittyä tähän seikkaan yhä enemmän Bosniassa ja myös alueilla niin, että varmistettaisiin, että nämä naiset, nämä uhrit saavat oikeutta osakseen mahdollisimman pian. Sitten kun ajatellaan Bosnian koulutusjärjestelmää, niin se toki on moderni, mutta siellä edelleenkin vallitsevat etniset rajat Eli ei se vastaa niitä vaatimuksia, joita me Euroopassa, Euroopan unionissa asetamme tällaisille järjestelmille. Parlamentissa me toteutamme elinikäisen oppimisen ohjelmaa ja periaatetta, ja me olemme vaatineet komissiolta tämän täytäntöönpanoa vuonna 2007. Me saimme uuden ohjelman elinikäisen oppimisen tukemiseksi, mutta, mutta Bosniassa tätä ei kyllä ole voitu täytäntöön panna eikä toteuttaa. Siellä on oikeastaan kolme koulutus, opetusministeriä ja nimenomaan keskusvallan heikkous tekee sen, että, että asiat eivät etene. Ohjelma tarvitsisi rahoitusta tuekseen. Ja sitä toki myös välitetään eteenpäin. Tilanne ei siis ole muuttunut, joka Washingtonissa saatiin aikaan on federaatio, Kroati-Bosnian federaatiossa on kymmenen kantonia, kymmenen hallitusta, ja sen yllä on sitten federaatiohallitus, ja sitten vielä sen päälle tulee kokonaisvaltionhallitus, Miten tämä siis voisi toimia? Tämä on siis tilanne sellaisena kuin se on nyt nähtävissä. Mietinnössä on nyt sitten pyritty yksittäisiin kysymyksiin osata esittää vaatimuksia meidän kannatamme lähtien liikkeelle sitä, mitä me uskomme pidettävän tärkeänä. Meidän pitäisi ajatella sitä, että neuvoston ja komission minun mielestäni tulisi osoittaa enemmän johtajuutta ja taitavuutta ja olla ajavana voimana. Jos nyt näette, että herra Martinos, Muratinos ja herra Steinberg eh, amerikkalaisten puolesta pyrkivät nyt tulla mukaan keskustelun viisi kuukautta ennen vaaleja, silloin ei enää voida perustuslaissa saada aikaan mitään suurta muutosta ja perustuslakia täytyy muuttaa, jotta halutaan, että kokonais, isolta kokonaisvaltio toimii. Ja tietysti sitten voimme kuulla, että kukaan ei halua, koska ei viime syksynä, kun ruotsalaiset yrittivät saada aikaan perustuslain muutosta, että se ei onnistunut silloinkaan. Ja nyt sitten sanotaan, että ei yhtään mitään. Kysymys ei kuitenkaan olisi siitä, että kaikki haluaisi vain Republika Syrpskan pääministeri haluaa sitä sovittavissa lehdistäkin, niin hän ei halua, että peruslakia muutetaan piste. Uskoakseni olemme siis tilanteessa, joka, joka johtaa siihen, että maalla on sellainen tulos, tulevaisuus, joka tekee siitä elinkelvottoman. Meidän pitäisi olla siis tiukempia ja ehdonmukaisempia. Jos me, nyt voimme lukea, että ponnistelut, joihin herra Martinos ja, ja Steinberg ovat ryhtyneet, eivät johda mihinkään, he ovat nyt valmistelleet julkilausuman, jota kukaan ei tule hyväksymään. Voimme siis nyt kuulla, että amerikkalaiset sanovat, vaalien jälkeen me, amerikkalaiset, tulemme viemään eteenpäin vetoslain uudistusta. Missä se Euroopan unioni sitten on? Viime kerralla oli sama tilanne. 2006 oli tilanne se, että Euroopan unioni ei ollut mukana tässä asiassa, joten Meillä on sama tilanne kuin oli silloinkin, ja uskoakseni näin ei saa tapahtua. Ja sittenhän meillä on siis sekin tosiasia, että, että Sasbukin ihmisoikeustuomioistuin on todennut, minkä me kaikki tiesimmekin, että perustuslakio se on sellainen, että se sisältää eh, epäoikeudenmukaisuuksia, ja todetaan, että yksittäiset valtio, yksi valtion virkoihin voidaan valita vain henkilöitä, jotka ovat lähtöisin näistä kolmesta väestöryhmästä, Bosnialaisista, kroateista ja serbeistä. Viesas merkitsee sitä, että muilla ei ole mahdollisuutta. Ha- muut, anteeksi muut. Muut eivät voi näin tehtäviin hakea, siis ne, jotka voi sanoa, että ovat kroatteja, serbeitä ja muslimeja. Muita ovat ne, jotka kaikilla jotka ovat syntyisin näistä bin, avioliitoista, jotka on sovittu yli kansallisuusrajojen. Siis se, jolla on vaikka servi tai kroatti, isä ja äiti, kumpi hän on servi vai kroatti, hän kuuluu niihin henkilöihin, jotka perustuslaissa on mainittu nimikkeellä muut. Tämä on alentuvaa se, että ei voi kuulua kansaan, vain todetaan vain, että muut, the others. Ja silloin ei voi olla edes ehdolla virkoihin. Ja Euroopan ihmisoikeustoimisto on todennut, että kun tästä oli esitetty vaatimus, me tietysti odotamme, että syksy lokakuun vaaleissa muutetaan vaalilainsäädäntöä niin, että myös henkilöt, jotka kuuluvat näihin muihin, voivat olla ehdolla vaaleissa. Minun arvioni on, että on vaikeuksia muuttaa perustuslakia vielä ennen vaalia. On ponnisteluja herra Dodikin taholta – että se muutettaisiin vain pienessä määrin, että ehdokkaana presidentin virkaan ja tiettyihin virkoihin voivat hakea yksi äh, Srpskasta ja kaksi, ja kaksi federaatiosta, kroatian ja muslimien federaatiosta, ilman että sanotaan, että henkilön on oltava kroatti, muslimi tai Servi. Tämä on kuitenkin vain osa tätä kokonaisuutta. Ja jos tämä nyt on pienin yhteinen nimittäjä, niin ei sitten tiedä, pystymmekö me todella saman aikaan tuloksia, vai pystyvätkö poliitikot tulemaan saman aikaan tuloksia, jotka vastaavat ihmisoikeustuomioistuimen päätöstä. Niin tässä kaikkien myös yksimielisenä siitä, että viimeinkin saataisiin aikaan korkein oikeus Bosnia-Herzegovinaan. Saksalaisessa käännöksessä on tässä virhe. On mainittava, luen tarkistuksen, että se vastaisi sitä, mitä englanninkielisessä tekstissä on todettu. Me puhumme myös sotarikosten, järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjumisesta, ja että sitä ottaa vakavammin. Haluaisimme, että myös seksuaalinen väkivalta otettaisiin rikoslainsäädäntöön, jotta uhrit saisivat jäsenmukaiset korvaukset, naiset ja tytöt, jotka aiemmin jo täällä mainitsin. Jos nyt olemme näin pitkällä, että raiskaus voidaan tunnustaa sotarikokseksi kansainvälisessä tuomioistuimessa, silloin pitäisi olla mahdollista Myöskin Bosnian-Herzegovinan tasolla se olisi mahdollista, että nämä naiset ja tytöt saisivat korvauksen. Me puhumme myös siitä, että paluun, pakolaisten ja karkotettujen henkilöiden paluu ei vielä ole turvattua riittävässä määrin. Ja pyydämme, toivomme, että että tartuttaisiin näihin joukkomajoitusten kysymyksiin. Ja olenkin ottanut tässä sen, että henkilöt, jotka aiemmin asuivat Posavinassa, Republika Srpskassa, jotka on kartoitettu sieltä naapurivaltioihin, että heidän pitäisi voida palata, koska Posavina, alue, joka on Bonjalikan yläpuolella, on yhä samannäköinen kuin sodan aikana, joten kukaan ei ole palannut sinne, ja se on vahinko. Kysymys on alueesta, jota, jossa maatalouden harjoittaminen on hyvin intensiivistä. Siis korruptio on tärkeä kysymys myöskin hallituksen rakenteissa julkisten hankintojen jakaminen, toimilupien antaminen, terveysenergia- ja kulutusalan alueella korruptiolla on suuri merkitys. Kaikkialla, ei vain yhdessä osassa maata, myöskin federaation alueella. Ja joten se, mistä olemme puhuneet, meidän pyrimme siis niin, että emme aseta ketään yksin syytetyn penkille, vaan pyrimme mainitsemaan asiat nimellä – ja myöskin osoittamaan, missä voitaisiin vielä tehdä enemmän. Ja koulutusjärjestelmä, josta aiemmin jo puhuin, sitä on parannettava. Sen täytyy myös saavuttaa eurooppalainen taso. Haluaisin todeta vielä, että meidän pitäisi kenties tehdä tarkistus, voin tehdä sen itse, joka koskee ammattikoulutusta, koska uskon, että monilla alueilla ammattikoulutus, ajattelen juuri esimerkiksi kätilöitä, josta juuri olen kuullut, että se on ala, jossa koulutus on huono. Meidän pitäisi kenties Euroopan unionin ja myöskin Euroopan rahoituksella saada aikaan uusia rakenteita. Viisumikysymyksistä on jo puhuttu. Olemme voineet nähdä, että poliitikot ovat tehneet tässä hyvää työtä. Toivomme, että pian päästään myönteiseen tulokseen. Mutta, hyvät kollegat, Bosnian sisäpuolella henkilöiden liikkuvuus ei ole esteetöntä, koska juuri työlainsäädännön määräyksissä ja sosiaaliturvajärjestelmissä on valtaisia esteitä, koska yhdestä alue, yhdeltä alueelta toisella olemassa todellisia muureja. Yleensä huolehtia siitä, että myöskin maan sisällä olisi mahdollista, että työntekijät liikkuisivat. Me myös vaadimme, että vuoden 2011 väestönlaskenta, sitä koskeva lainsäädäntö hyväksyttäisiin. Tässäkin on ongelmia, koska kaikki eivät halua, että sinä sanottaisiin se, mitä aiemminkin sanottaisiin, koska ehkä jotkut eivät halua sitä, että täsmälleen tiedettäisiin, kuka kuuluu mihinkin väestöryhmään, joten tätä lakia ei vielä ole hyväksytty. Ja yksi, yksi ongelma, josta tässä myös puhua, joka kuuluu myös tärkeisiin asioihin, on, on valtion omaisuus. Siis Bosnia-Herzegovina on valtio, mutta tämän omaisuuden jakaminen on tärkeä kriteeri ja meidän pitäisi pyrkiä saada poliitikot myöskin korkean edustajan kanssa käymään keskustelua. Ajatellen sitä, miten eri osialueille jaetaan tämä valtion omaisuus, vaan toivoa, että federaatio on jo saanut aikaan rahaa kansainvälisen valtorahastolta varoitusta, koska se on tehnyt jotakin uudistuksia näiden saamiseksi. Alueyhteistyö on myös tärkeää ja näin olenkin nyt suurin piirtein kaikesta puhunut, mutta kenties tähän kuitenkin jäi siitä huolimatta edelleen aukkoja. Kiitos. Thank you. I am convinced that you already... Niin on aivan oh, vakuuttunut tästä, mutta 11 puheenvuoron pyytänyttä. Yksi etu on, että teidän kokonaisvaltainen ne pakottaa lyhentämään muiden puheenvuoroja. No niin, annan puheenvuoron ensinnä varjoesittelijöille, sitten muut. Ensinnäkin kukantus. Uh, thank you very much. I'm not a shadow rapport. Kiitoksia. Olen vain varoesittelijä. Okay, Eduskunnan puheenjohtajakin. Joo. Minä juuri annoin teille ylennyksen. <laughs> Thank you very much, all Mr. shadows. Let me start by congratulating... Ensinnäkin haluaisin arvon kollega Doris Pakkia onnitella hyvästä mietinnöstä ja siinä, että hän otti oikeastaan esille kaikki tähdelliset asiat. Ajatellen viimeaikaista kehityskulkua poliittisesti tuossa maassa. Mainitsisin useita asioita, jotka jotka edellyttävät korostamista tässä mietinnössä ja tässä päätöslauselmassa. Mainitsitte jo, että nyt vaalit ovat tulossa maassa. Olemme kuulleet bosnia herzegovina poliitikoilta, että nyt on huono aika, mitään ei voida voittaa vaaleissa. Minun mielestä heidän pitäisi ajatella tätä eri näkökulmasta. Kuitenkin yrittää. Päinvastoin heidän pitäisi käyttää vaalien alla tilannetta hyväkseen niin, että poliittiset voimat ryhtyisivät taloudellisiin ja muihin uudistuksiin. En tiedä, olisiko tulos myönteinen, mutta lähestymistapa voisi olla toinen. Tiedämme kaikki, että Eurooppaan lähentyminen on hidasta verrattuna moniin muihin maihin. Komissio on tätä korostanut myös edistyskertomuksessa usein otteeseen. Myös meidän valtuuskunnassa me olemme vedonneet poliitikkoihin, että he urastaisivat vielä enemmän uudistusten hyväksi maassa. Olemme kaikki siis pettyneitä liittyen uudistuksiin maassa. Pitkään on näin ollut, yhtä lailla voidaan sanoa, että edistys tavoitteen saavuttamisessa sosiaalisopimuksen kohdalla on ollut yhtä hidasta. Maa täytyy mennä eteenpäin myös perustuslaisen uudistuksen kanssa niin, että tulisi johdonmukaisempi, yhdenmukaisempi institutionaalinen rakenne. Tarvitaan rake- taloudellisia uudistuksiakin, mahdollisia rakenteellisia uudistuksia. Luovuttaisiin kaikista esteistä yhtenäiselle talousalueelle maassa ja mietitään myös yksityistämistä. Minä toivon, että EUn jäsenyyttä edeltävän rahaston avulla voidaan tämä kaikki toteuttaa. Näin työttömyyslukujen kasvu on huolestuttava. Se on ollut 40 prosentin luokkaa. Pari muuta kommenttia vielä puheenjohtaja. Minä uskon, että viestintien riippumatta pitäisi mainita, se ei siellä ole, mutta ehkä voitaisiin miettiä sen mukaan ottamista myös. Nimittäin Julkisten vienti, viestintien merkitys on tärkeä suvaitsemattomuuden ja rasismin torjunnassa. Edellyttäen tietenkin, että ne toimivat asianmukaisesti, vastuullisesti, Eurooppa myönteisesti. Ehkä se nyt on kovin ajattelu, mutta sitten vielä yksityistä vapauttamisesta olen aivan samaa mieltä Doriksen kanssa. Täytyy tunnustaa edistys, Toivottavasti Euroopan komissio piakkoin esittää aiheesta lainsäädäntöpaketin. toivon, että komissio on myönteisessä mielessä myös ja Euroopan parlamentti pystyy sitä nopeammin nopeasti. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra Vigenin puhuu Poskutin puolesta. Hän on varjoesittelijä. Kiitos, <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Rova Pak, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää esittelijää kollegani puolesta. Havaitsitte, kuinka syvällisen analyysin Rova Pak teki ja mietintö on näin ollen hyvin vakalla pohjalla. Viesti varmasti on hyvin selkeä. Se viesti, joka lähetetään Bosnia ja Herzegovinaan. Haluaisin ilmaista tyytyväisyytemme sen suhteen, että äh, sotarikosten uhrien tilanne nyt on sisällytetty tähän mietintöön. S et D-ryhmän nimissä teemme tiettyjä tarkistuksia. Ne liittyvät siihen aiheeseen, että EU-jäsenyyden mahdollisuus ja näkymä muistuttavat ihmisille siitä, että, että sekin on yksi lisäkannustin muuttaa kyseistä maata. 15. heinäkuuta äh, Srebrenican tapahtumista on kulunut 15 vuotta, eli tästäkin näkökulmasta katsottuna tarkistus varmasti on ihan aiheellinen. Seuraavat aiheet niin ikään ovat tärkeitä. Naisten tilannetta pitäisi korostaa ja myös vähemmistöjen tilannetta. Tässä täytyy muistaa juutalaisvähemmistö. Sitten tarkistus, jossa todetaan, että Bosnia ja Herzegovina on kauttakulkumaa muun muassa ihmiskaupan näkökulmasta. Siellä on on pakolaisia ja myös kotiseudultaan siirtymään joutuneita sisäisiä pakolaisia. Sodan jälkeen jälleenrakennus ei ole aivan täysin käynnistynyt. Tyytymättömyyttä on ja hiljan olemme kuulleet sellaisia lukuja, että noin 40 prosenttia olisi tämä, tämä luku, kun ajatellaan talouden toimintaa. harmaa talous on siellä äh, todellakin laaja. Tällä mietinnöllä ja teidän esityksellänne, Rova Pak, varmasti tuotte esille sen, sen pettymyksen, joka meillä on, kun ajattelemme, miten on voinut edetä. Noin yleisestikin me mietimme sitä, miksi eteneminen on niin heikkoa Bosnia-Herzegovinassa. Miten ei ole pystytty toimimaan niin, että löytyisi jonkinlainen keino nopeuttaa maan etenemistä tällä tiellä, niin että he tietäisivät, mihin suuntaan on nyt edettävä. He ehkäisevät oman kotimaansa kehitystä, ja tämä on oikeastaan se viesti, joka meille nyt välittyy. SD-ryhmä järjesti suuren konferenssin hiljan, ja se vaikutelma, joka meille syntyi, on oikeastaan se, että, että tällä alueella on jonkinlaista hu- ikävää tunnelmaa, kun ajatellaan mahdollisuuksia EU-jäsenyyteen. Meidän ryhmämme on tukenut sellaista uutta aloitetta, joka voisi olla jonkinlainen laajempikin hanke yhteisesti, niin että saisimme jonkinlaista uutta liikettä, uutta energiaa laajentumisprosessiin niin, että tarjottaisiin kannustimia maille, kuten Bosnia-Herzegovinalle. Näin me voisimme osoittaa myös äh, halumme tehdä yhteistyötä, tehostaa sitä niin, että lähentymistä tapahtuisi enemmän. Jos nyt katsotaan vaikkapa tätä tiekarttakysymystä ja viisumiasiaa, siellä esitetään hyvin selkeitä vaatimuksia, niitä voidaan, voidaan mitata. Jos näin on, niin asiat voivat edetä hyvin nopeastikin. Ja tällä tavalla me toivomme, että tänä vuonna Bosnialla ja Herzegovinalla olisi mahdollisuus liittyä myös tähän visumivapausalueeseen tai järjestelyyn. näyttää siltä, että ei nyt välttämättä tässä mietinnössä, mutta laajemmin meidän täytyisi perehtyä, mitä voisimme tässä aiheessa parlamenttina tehdä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Ja olen yhtä mieltä muiden puhujien kanssa siitä, että Rova Pak on tehnyt erinomaisen mietinnön. Ja olen myös yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että hänen esityksensä oli hyvin kattava. Haluaisin vain mainita muutaman asian, ja joista sanoin, että olen, että olen iloinen sitä, että mainot korruption, tarvitaan korkein oikeus, oikeudellista harmonisointia, uudis, oikeuslaitoksen uudistaminen. Ehkä jälkimmäinen voisi olla enemmän painotusta. Muutama asia, joihin voitaisiinkin enemmän huomiota ja korostaa ne kiireellisyyttä, voisi olla esimerkiksi se, että koulussa tapahtuva erottelu kahdessa, sitä, että on kaksi koulua yhden katon alla, mikä on sellaista, mitä ei voida hyväksyä näin pian, näin kauan Daytonin jälkeen, Daytonin jälkeen sen tarkoituksena oli olla väliaikainen toimilla saada lapset takaisin kouluun, mutta se, että se on jatkunut näin pitkään, on täysin väärin. Olen iloinen siitä, että rouva Pakko on puhunut oikeudesta seksuaalisen väkivallan uhreille – Ehkä pitäisi kiinnittää huomiota enemmän tähän kysymykseen kuin virusovakana on ollut. Jos se olisi ollut, niin olisi kenties nähdä, että raiskauksen käytetty sodassa asena niin paljon kuin esimerkiksi Kongossa, jos kansainvälinen rikostuomioistuin olisi aikaisemmin tartuntasian Bosniassa jo. Haluaisin entiä sitä myös painotusta sille, että tarvitaan uudistuksia vaalilakeihin. Vaalit ovat tulossa lokakuussa, kuten Paak sanoi juuri, kysymys on syrjinnästä, joka on tuomittu Strasburgin tuomioistuimessa ja täytyisi saada poistettua. Perustuslain uudistus laajemmalti. Minusta on sanottava, että keskustelun pitäisi jatkua, vaikka kysymys olisi realistisesta tai odotettavissa olevasta asiasta lokakuun määräaikaa ajatellen. Haluaisin siis tietää, kuuluuko mitä Rova Paka ajattelee ehdotuksesta, joka tällä viikolla on tehty, olen lukemassa viime viikon lehdissä raportteja, että puheenjohtajavaltio ja Yhdysvallat ehdottavat että olisi tällainen lukiasema luonnos, jossa osapuolet sopisivat siitä, että parlamenttivaljakin tehtäisiin perustuslain uudistus. Mutta olisi tärkeää korostaa sitä, miten ehdottoman välttämätöntä on uudistaa perustuslaki, jotta saadaan aikaan toimiva valtio, joka on edellytys jäsenyydelle Euroopan unionissa. Ja myöskin se, että se on myöskin edellytys taloudelliselle ja sosiaaliselle edistykselle miksei eh, väestölaskelman puuttu, laskelman puuttuminen on yksi asia, joka liittyy tähän. Siis se on tärkeää, että tapahtuu etenemistä taloudellisesti ja sosiaalisesti, ja se täytyy voidaan päätään hyötyä jotenkin EUn politiikastoista ja suhteesta EUun. Sitten viisumijärjestelmän vapauttaminen, ehkä tämä voitaisiin ottaa enemmänkin vielä esille, koska tämä on esimerkiksi sitä, että Bosnia ja Herzegovinan viranomaiset toimivat yhdessä, jos siellä on selkeä tavoite. Kyllä he pystyvät tarvittaessa toimimaan silloin, kun he omistautuvat asialle. Olisi hyvä, jos siihen mielessä, kun hyväksymme mietinnön, voitaisiin saada selville, onko olemassa komission myönteinen arviointi, vaikka meillä olisi kenties varsinaista esitystä. Miten se tulee tähän edistymisraporttiin? Voisimme kenties onnitella Bosnia siitä, että siitä on tulossa eh, YK turvallisuusneuvoston eh, vaihtuva jäsen. Ja sitten lopuksi olisi ehkä myöskin täällä tilaa mainita Serbian parlamentin päätösasema, joka liittyy Srebrenicaan, vaikka se pienellä enemmistöllä, vaikka siinä ei mainita sanaa kansanmurha, mutta kuitenkin se selkeästi osoitista tunnustetaan eh, Bosnian alueellinen koskemattomuus, mikä on tärkeää. Ja ehkä voisi myöskin rohkaista eh, Bosnian parlamenttia ja osavaltioiden parlamenttia hyväksymään omat päätöslauselmansa. Ja, ja lopuksi on suunnitelma alueellisesta konferenssista, joka pidettäisiin Sarajevossa eh, ensimmäinen kesäkuuta etenemistä kohti EUta. Sloveniassa oli yksi maaliskuussa ja ymmärtääkseni siihen ei osallistunut EUn johtajia, mikä tavallaan kopi, ser, kopioi Serbian poikottia, koska, koska Kosovo oli paikalla. Toivon, että tässä ei ollut mitään sopimusta Serbian kanssa, mikä ei olisi tietenkään hyväksyttävää. Ja toivoisin, että ensimmäinen kesäkuuta EU on täysin edustettavana. Tekipä Serbia mitä tahansa. Argentini. Kiitoksia, Rova Argentiini. Dank u, voorzitter. Het is eh, verdrietig om te horen dat een land... Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Tämä on erittäin surullista, kun on kuultu, että jokien maa haluaa yhteistyötä ympäröivien valtioiden kanssa, niin sitten siitä tuleekin kuitenkin loppujen lopuksi maa, jolla on suuria vaikeuksia. Ja kuitenkin unionissa on nähty, että vakaus on äärettömän tärkeää ja mutta hankalaa toteuttaa. Surullisin silmin olen vain sitä seurannut. Ajatellaanpa lapsia, jotka joutuvat tämän vielä menemään kouluun. Haluan kiittää Rova Pakkia tästä mietinnöstä ja alustuksesta tänään. On erittäin tärkeää ja ylipäätään hyvä, että Rova Pakk on antanut näin tärkeän sijan naisille. Muut, kun ajatellaan raiskausta sota-asenaan ja ajatellaan naisen työn asemaa tilanteen jälkeen. Vähemmistöjen asema Bosniassa on niin ikään tärkeässä asemassa. Ajattelen esimerkiksi lasten koulutusta. Tämä koskee varsinkin niitä muita, the others, kuten hän asian ilmaisi niin hyvin. Me ja SD-ryhmä haluamme tämän mainittavan myös nämä muut, mutta ei pelkästään etnisinä eroina. Siihen liittyy niin paljon muutakin, uskon ryhmät, Äh, sukupuoliset vähemmistöt. Ja Rova Pak puhuu myönteisesti myös viisumin vapauttamisesta. Mutta 2010 kesätauko on juuri tulossa, jos se on määräaika. Eikä ole kyse siitä, koskeeko se Bosnia ja Herzegovina, vaan kyse on myös siitä, onko komissio itse läsnä Valitettavasti näin ei välttämättä ole. Siksi meidän on kysyttävä itseltämme myös, jos ajatellaan pääsihteeristöä neuvostossa ja korkea edustaja, ehkä ne olisi hyvä panna yksin. Siis ajatellen näiden tehtävänä on kantaa huolta yhteistyöstä Euroopan unionin ja muiden maiden kesken. Pitäisi olla kyse samasta tahosta. Siis myös ajatella viime aikoja. No ei se mikään helppo homma ole. Sitten vihreät ovat erityisen huolestuneita kestävästä energiasta. Bosnia tarvitsee apua. Bosnia ja Herzegovina todellakin tarvitsee apua ja tukea. He tarvitsevat kansallista energiastrategiaa. On hyvä, että ihmiset miettivät myös vesivoimaa, kestävää voimanlähdettä ylipäätään meidän Euroopan unionissa pitäisi myös antaa enemmän tukea. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Rova Koppa seuraavaksi, sitten Iprisajik. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Πακ για την έκθεσή της. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Rova Pakkia hänen panoksestaan. Ensiksi yleiskommentti vaikkakin, vaikkakin kritiikki on aivan oikeutettua ja se on välttämätöntä esittää, niin olen hieman varauksellinen sen sävyn suhteen, jota tässä mietinnössä käytetään. Onko se aivan asianmukainen? Euroopan unionin on jossakin vaiheessa tehtävä päätös siitä, että puhutteleeko se tässä itsenäistä valtiota vai jonkinlaista protektoraattia. Jos me olemme samaa mieltä siitä, että kyseessä on itsenäinen valtio, niin siinä mielessä tämä mietintö ei ole, ole kovinkaan hedelmällinen. Voi olla, että umpikuja tästä vain syvenee, jos, jos omaksumme tällaisen lähestymistavan. Olemme varmasti samaa mieltä, että Daytonin sopimusten tarkoituksena oli nimenomaan päästä eteenpäin eikä ajautua umpikujaan. Me emme voi suhtautua aivan näin dogmaattisesti, koska sehän johtaa siihen, että etniset äh, jakolinjat vain vahvistuvat. Oikeastaan voisin käsitellä tässä vielä kahta seikkaa. Ensinnäkin nyt tietojemme perusteella näyttää siltä, että ei ole realistista äh, puhua vielä viisumittomasta liikkuvuudesta. Toki parlamentti on sen toiveenaan esittänyt, mutta ei pidä äh, synnyttää turhia odotuksia liian aikaisessa vaiheessa. Äh, täytyy tässä viitata vaaleihin lokakuussa ja muutoin sitten täytyy esittää tarkistuksen. Rova Ivrisagic. Kiitos puheenjohtaja. Se, että tässä on haittana se, että on yhä vähemmän aikaan niin etuna se, että silloin joutuu, pääsee kommentoimaan vähemmän. Haluaisin kiittää tästä päätöslausumatekstistä. tekstistä Voin vain sanoa, että varmastikin tässä on pikkujuttuja, jotka olisi voitu panna sinne vielä lisäksi tai parantaa tekstiä, mutta en aio tehdä tarkistuksia ollenkaan minä. Mielestäni hän on kyllä kattanut suurimman osan myös se, että mietitään esteitä jäsenyyteen, uudistustarveet. Hän mainitsi myös se, että ei ole riittävästi koulutusmahdollisuuksia, sosiaaliset kysymykset. Siis nämä suuret, suuret kysymykset ovat mukana mahdollisesti voitaisiin tukea joitakin kollegoja heidän esityksiään liittyen vähemmistökysymyksiin, romaneihin esimerkiksi. Se voisi olla paremmin esillä, mutta minä en aio tehdä tarkistuksia. Sen sijaan minulla on joitakin huomioita ja todellakin minä ollut tämän esillä, mitä niin yhä enemmän olen kuullut. Pari asiaa. Ensinnäkin, että keskustelussa mainitaan, että Bosnia on maa, jota on käytetty ihmissalakaupan välikulkumaana. No aluksi en kiinnitä huomiota, kun ajattelen, että ei sitä nyt voida hyväksyäkään, eikä se ihan pidä paikkaansa, mutta tavan takaa olen kuullut sen, ja nyt minun täytyy reagoida, koska minä en oikein usko sen pitävän paikkaansa, nimittäin ne, jotka tätä väittävät voisivat jonkinlaista näyttöä esittävän, että tukisivat tätä väitettä. En sano, ettei sitä ollenkaan ole, mutta ei se nyt ole siinä mittakaavassa, kuin väitetään, eikä sitä yhä enemmän ole olemassa. Verrattuna muihin maihin alueilla jotkut ovat jo Euroopan unionin jäsenvaltioitakin sitä paitsi. Toiseksi haluaisin reagoida myös seikkaan, seikkaan, jonka Rova Sargentini otti esille. Kor, tämä korkean edustajan toimisto on ikään kuin sama asia kuin komissio. Ei pidä paikkansa. Yksi henkilö, jolla on kaksi tehtävää. Ensinnäkin korkean edustajan toimisto ja sitten erityisedustaja, EUn erityisedustaja. Tämä erityisedustaja on kytköksessä EU-hun, mutta sitten tämä korkeudustaja liittyy koko kansallisen yhteisöön. Tässä on tämä vastakkainasettelu, joka on johtanut näihin keskusteluihin siitä, milloin ja miten meidän pitäisi korkean edustajan toimisto sulkea. Ja siksi haluaisin tukea Dorisin kantaa siinä, että sitä ei liian aikaisin saa tehdä, ei ehdottomasti liian aikaisin. Nimittäin joskus se on ainoa seikka sen, sen hyväksi, että nationalistitkin suostuvat keskustelemaan asioista. Sitä paitsi haluaisin myös tukea koppanisi tämä kysymystä, mikä oikein on johtanut tähän tilanteeseen. Meidän on kaikkien syytä miettiä, mikä on johtanut siihen, että me olemme jäädyttäneet tämän kahdenlaisen nationalistisen tilanteen – kansallistilanteen mutta Jos olemme kriittisiä, niin kyllä ihan tarkkaan tiedämme, mikä se on johtanut. Meidän oma kyvyttömyytemme toimia voimaperäisesti alusta alkaen, sehän siihen on johtanut. Me olemme tukeneet tilanteen syntymistä. Veitton, siinä todettiin, että haluttiin veren verenvuoto lopettaa, verenvuotoisuus lopettaa, mutta se, että on välttämätöntä, on valtio, joka voisi olla myös vastapuolena EUlle tulevaisuudessa, mutta totta kai yksiköt ovat vähemmän tärkeitä. Serbian tasavalta on aina tämän estänyt, ja se on johtanut nykytilanteeseen, ja me olemme sen nähneet. Olemme seuranneet sitä 15 vuotta. Siinä mielessä en ollenkaan ole sinne mieltä, että Dorsi teksti on liian kova liian kriittinen. Oikeastaan ensi kertaa me nyt puhumme avoimesti oikeilla nimillään. Ja ihan ensi kertaa otamme kantaa ja kritisoimme sitä, mitä on tapahtunut. Ja meidän olisi pitänyt sallivan sitä näiden 15 vuoden ajan. Siksi minä en aio tehdä tarkistuksia, vaan pyytäisin, että muutkin tukisivat tekstiä sellaisenaan. Enkö minä mistä? Kiitoksia kovasti, herra Katsi. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rad izrekel priznanje spoštovani kolegici. Haluaisin no, onnitella eh, arvostettua kollegaa Doris Pakkia tästä mietinnöstä. Minusta mietintö on hyvin kattava ja realistinen ja hyvin tasapainoinen. Ja siksi uskon, että se on oikein painotettu. Minusta se on hyvä perusta jatkotyölle. Tietysti me tulemme tekemään muutamia tarkistuksia, jotta mietitystä tulee päättäväisempi. Haluaisin onnitella kollegaa Rova Pakkia siitä, että tähän on sisällytetty uhrit, ennen kaikkea naispuoliset uhrit Bosniassa. Kollega on oikeassa. Meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota näihin uhreihin. Ei pelkästään uhreihin, vaan myöskin siihen, että näiden rikosten tekijät ovat muuttaneet Bosniasta. Tiedän, että edes raiskauksen uhri asuu nyt EU-ssa samalla kadulla kuin rikoksen tekijä, joka on saanut poliittisen turvapaikan. Voitte varmasti kuvitella, minkälainen draama tämän uhrin perheessä on meneillään. Ja maa, joka antoi turvapaikan, sanoi, että raiskaus tapahtui kauan sitten, eikä siitä siksi enää voida käsitellä rikosviranomaisten puolesta. Joten on hyvä, että tästä asiasta puhutaan. Päätösosalma, joka koskee Srebrenicaa, hyväksyttiin Serbiassa. Monet ihmiset Bosniassa eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä päätöslausemaan. Minä olen Servian osalta esittelijänä ja minullakin on erinäisiä kriittisiä kommentteja, mutta sanoisin, että tämä päätöslauselma on hyvä, koska Bosniassa tätä asiaa käsitellään vakavammin. Sama koskee myös Serviaa. Tosiasia on, että se Bosnia-Herzegovina määrittelee oman dynamiikkansa siitä, miten se seuraa tietä kohti Euroopan unionia. Uskoakseni edistystä ei ole tehty riittävän nopeasti. Tämä on tarina, joka oli loppumassa. Olemme törmäämässä uudestaan ja uudestaan samoihin kysymyksiin. Nykyinen perustuslaillinen, nykyiset perustuslailliset puitteet eh, ovat eh, ironisesti sellaiset, että niitä on käytetty todellakin mahdollisimman pitkälti. Monet poliitikot Bosniassa uskovat, että seuraavassa vaiheessa Bosnia ja Herzegovina tulee hajoamaan, se täytyy hajota, mutta myös poliitikkoja, jotka uskovat, että Bosnia pitäisi vahvistaa erottamalla siitä selvitasavalta. Kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei ole kestävä. Tällaisen talouden uhrina olisi Bosnian talous. Ja tapahtuisi myös se, että ulkomaiset investoijat eivät olisi valmiita investoimaan maahan ja talous ei myöskään hyötyisi tällaisista toimista eikä uskomuksista, joten siksi en ole sitä mieltä, että meidän eurooppalaisten toimielinten Euroopan parlamentti mukaan luettuna tulisi tarjota erilaista lähestymistapaa. Meidän pitäisi rohkaista siihen, että olisi sitova, integroiva lähestymistapa, joka valmistaisi Bosniaa seuraavaan vaiheeseen tiellään kohti Euroopan unionia. Mutta dynamiikka ei ole tarpeeksi nopeaa, ja kuten voimme nähdä, Bosnia on jäänyt jälkeen muista Balkanin maista. Se ei ole kansalaisten vika, vaikka he ovatkin äh, sallineet poliittisen elitin toimia, joka josta, joka on nostanut selvästi, että se ei pysty kohtaamaan niitä haasteita, joista eh, Bosnian täytyy selvitä tiellään Euroopan unioniin. Muutama sana vielä Jakob Finchin tapauksesta. Valitettavasti ei ole riittävästi poliittista tahtoa panna toimeen Sasbukin tuomioistuimen päätös. Meidän täytyisi järjestää uudet eh, vaalit, valita uusi presidentti Bosniassa. Voidaanko olla varmoja siitä, että Bosnia saa päivämäärän, johon mennessä se voi liittyä Euroopan unioniin, jos se ei mahdollista sitä, että kaikki kansalaiset voivat osallistua vaaleihin ja olla vaalikelpoisia. Minä uskon, että on anteeksi antamatonta että me perääntyisimme asiassa. Nyt meidän pitäisi ajaa vaalilainsäädännön uudistamista. Se on ainoa tapa, jolla me voimme turvata vähemmistöjen oikeudet. Joudummeko me odottamaan neljä vuotta, kunnes Bosnia saa päivämäärän? Minusta tämä on viesti, joka pitäisi lähettää Bosnia ja Herzegovinalle. Enää ei puhua viisumista, siitä on puhuttu paljon mutta seuraavissa vaiheissa me voisimme tehdä huomattavasti enemmän tällä alueella. Me tulemme tekemään muutaman tarkistuksen, jolla voimme jopa parantaa tätä mietintöä, ja mietinnöllä uskoakseni olla myönteinen vaikutus kehitykseen Bosniassa. No niin, nyt kolme puhujaa vielä. Laajennus pääosaston puheenjohtajan lisäksi plus pak ja vielä yksi aihe lisää. Tässä täytyy katsoa kelloa. Herra Posselt, Svoboda, Preda, Mirel ja Pak. Ja vielen Dank, Herr Präsident. Kiitos puheenjohtaja. Mietintö on erinomainen, mitä, mikä oli odotettavissakin – on joitakin kohtia, jotka keskustelussa ovat nousseet esille, joihin pitäisi vielä tarttua. Minä varoitan kaikista yrityksistä, että korkean edustajan virka tai kumpaakaan virka asettaisi kyseenalaiseksi, koska uskoakseni tuomistumen vahvoja puoli on se, että on lähettänyt selkeän viestin, jolla pyrittäisiin vahvistamaan kumpaakin jotka ovat kummassakin virassaan vielä pitkään tärkeitä, ja että henkilö arvitsee enemmän tukea meidän taholtamme. Meillä on erinomainen mies paikan päällä. Meillä on selvästi sellainen tunnelma, että hän on saanut aivan liian vähän tukea Euroopan unionin toimielimiltä, joten pidänkin hyvänä sitä, että täällä on, olisi kohta, jossa myös otettaisiin arvostelua meidän toimielimiämme kohtaan ja sanottaisiin, että niiden tulisi osoittaa enemmän johtajuutta ja vastuullisuutta. Ja minusta tällä tavoin voitaisiinkin ottaa esille kollega Kopan esittämät kommentit, koska minusta on oikein, jos ollaan selkei, selkeästi kriittisiä, kun puhutaan siitä, jotka ovat vastuussa mm, paikan päällä, mutta silloin pitää myöskin olla kriittinen suhteessaan kansainväliseen yhteisön, joka on päävastuullinen valitsevalle kurjuudelle. Ja nimenomaan perustuslain uudistuksen osalta tämä on, tämä on selvää. Miksi Bosnia-Herzegovinassa ei tapahdu mitään edistyksiä? Siksi, että Daytoninsä tehty perustuslaki on virherakenne, ja koska maa omin voimin ei pysty tätä virherakennelmaa korjaamaan. Ja jos me vaan nyt vaadimme paikallista vastuullista, heidän pitää tehdä muutoksia, tarina ei lopu koskaan, meidän pitää sen sijaan itse osallistua asiaan aktiivisesti, ja on tärkeää, ajattelin siis Finchin ja muiden tapauksissa, että saadaan aikaan kansalaisyhteiskunta. Me tiedämme kaikki, että ilman tietynlaista, tietynlaisia etnillisiä komponentteja perustuslaissa se ei ole, perustuslaki ei tule toimimaan, ja Bosnia ja Herzegovina tulee vain toimimaan silloin, kun se toisaalta on enemmän kansalaisyhteiskunta, olen sen puolesta, ja että vahvistetaan keskusvaltiota, mutta että samaan aikaan toisaalta kysymys on kolmesta kansasta, jotka ovat tasavertaisia, bosnialaisista muslimeista, kroateista ja serbeistä. Ja kroateilla en tarkoita pelkästään Herzegovinan serbe- kroateja, vaan ennen kaikkea myöskin Posavinan ja Keski-Bosnian kroatteja. Tähän asiaan pitäisi tarttua peripohjaisesti ja se tulee olemaan meidän suuri tehtävämme lähivuosina. Ja jos emme kymmenessä, 20 vuodessakaan, jos me saamme aikaan tuloksia, niin 10 20 päästä istumme vielä täällä valitamme sitä, että ole tapahtunut uudistuksia. Svoboda, Rasvoboda. Danke, Herr puheenjohtaja. Luonnollisesti kollega Pakin mietintö on kuten aina hyvä sisältää paljon tietoa. Haluaisin vain korostaa sitä, mistä olen yhtä mieltä, vaan tarttua niihin kohtiin, joista, joissa näkisin jonka painotuksen eri tavalla. Haluaisin sanoa, että voi oikein ymmärtää, miksi Martinez ja Steinberg, miksi nyt juuri ennen vaalia pyrkivät tekemään sitä, mikä minne ei saatu aikaa viime vuonna. Toivotan heille onnea, mutta ratkaisevaa kuitenkin on se, että se, mitä voidaan saavuttaa, pannaan pikaisesti toimeen. Mitä tulee tähän etniseen ryhmään kuulumiseen, Finchi ja muut, olen kuullut, että servitasavalta olisi valmis enempää kuin, kuin että tämä hyväksytyisi vain presidentin virassa, mutta muuta ei voida odottaa, kun saadaan askel, askeleelta edistystä, joka pitää panna sitten heti toimeen. Pitää heti luoda aikaan esimerkki ja tarttua siihen, mikä on mahdollista. Ja tämä on se ongelma, jonka minä tässä näen. Toiseksi korkea edustaja. Minusta on hiukan liioiteltua, että annetaan tällaista tukea, koska me, mutta paljon heistä kuitenkaan irtoa juuri mitään. Hän on ollut siellä vuosikausia, mutta hän voisi voinut tehdä yhtään mitään. Ei, mitkään toimintavat, niistä ei ole mitään hyötyä, jos ihmiset eivät halua mitään. Meidän on hyväksyttävä se. Mutta kuitenkin EUn erityinen edustaja juttua, ja jota itse asiassa edes mainita lainkaan, on minusta tärkein keskustelukumppani meille. Ja tietysti tässä seuraa kysymys siitä, ymmärrätte, jos kollega Pake haluaa tarttua siihen, mutta vaikea kysymys on se, joka Catherine Ashtonilla on nyt vastattavana, on se, että onko on tehokasta, että olisi tämä erityisedustaja muuttuisi valtuuskunnan johtajaksi vai siirrettäisinkö hänet tähän korkeanostajan toimistoon ja sitten nämä yhdistettäisiin toisiinsa. Tämä on se kysymys, joka on nyt esitettävä ja jossa on välttämätön saada aikaan ratkaisu, mutta, mutta tämän EUn erityisedustajan instituutio, jos nyt puhumme korkeasta edustajasta ja, ja varapuheen, varapresidentistä, niin tämäkin on syytä mainita. Ja sitten lopuksi vielä olen täysin yhtä mieltä kollegan Poselin kanssa, myöskin Rosvakin siitä, että meillä on hyvä edustaja paikan päällä. Minusta hän, ei siksi, että hän on itävaltainen tai ei lainkaan siksi, että on itävaltainen, vaan siksi, että hän on hyvä. Mutta ensisijaisesti kysymys siitä, että me näemme tämän EUn erityisedustajan. Ja herra Possel, jos nyt alamme täältä uudelleen järjestämään Bosnia ja Herzegovinaa, niin ymmärrettävää kuin se olisikin, emme sitä kautta saa aikaan hyviä edellytyksiä ratkaisulle Bosnia ja Herzegovinassa, joten meidän pitää nyt työskennellä näiden kahden yksikön kanssa, joista se koostuu, ja totta kai huolehtia myös siitä, että kroatit väestöryhmänä saavat asianmukaiset oikeutensa. En ole yhtä mieltä 6 ja 7 osalta, ennen kaikkea 7 osalta sisällöstä. Kyse on pelkästään selvitäsavallasta. Ei ole tässä mitään suosikkeja, mutta on muitakin, jotka eivät ole kovin suuresti avuksi. Jos nyt jos kohdassa seisemme sanoisimme, että vaadimme kaikkia noudattamaan Daytonin rauhansopimusta kokonaisuudessaan, tai muuttaisimme niin, että saataisiin näkeen toimiva valtio, mutta emme tarvita sitä, joka aina vaatii uhkaa kansanäänestyksellä tai toiseen osalta, joka puhuu, että näitä osavaltioita pitäisi olla olemassakaan. Meidän pitäisi kohdassa seitsemän antaa selkeä viesti, antakaa mahdollisuus tälle niin, että saadaan aikaan muutoksia, jolloin saadaan myöskin aikaan tilanne, jossa ensi vuosina voi tilanne parantua. Herra Breda. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella Rova Pakkia. Minulla on kaksi kysymystä, jotka ottaisin nopeasti esille. Ensinnäkin haluaisin kiittää sitä selkeää tapaa, jolla kohta 12 on laadittu. Se liittyy perustuslain välttämättömään muutokseen. Mielestäni se on tärkeässä asemassa, kuten muutkin kollegat ovat jo todenneet. Ihmisoikeussopimuksen noudattaminen olisi myös osoitus rakenteiden perustuslaillisesta elinkelpoisuudesta. Rova Pak kertoi jo, mitä voimme kysyä itseltämme, onko Bosnian valtio vai protektoraati. Perustuslaki ja sen uudistaminen olisi tärkeää tästä niin, että päästäisiin yli tämän etnisen kynnyksen. Tämä liittyy myös Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen joulukuisen päätökseen. Toinen seikka, joka liittyy eräseen tapahtumaan. Luulin sitä lehdistön keksimäksi tapahtumaksi, nimittäin pitäisi e, tavallaan pääministeri oli nyt pyynnön, joka liittyi ministereihin. Ajatus siitä, että poikotoitaisiin lehdistöjä, kun se tuli vielä pääministerin suusta kuvittelisi, sitä April Pilaksi se olisi niin absurdi ja pidin sitä aivan mahdottomana. Minun mielestäni meidän pitäisi kuitenkin mm, kertoa siitä, mikä merkitys julkisilla laitoksilla on kansalaisille ja tiedottamisesta. Pääosaston edustaja, olkaa hyvä, Mirelle. Thank you, uh, thank you, Chairman. Well, first... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää rouva Pakkia erinomaisesta mietinnöstä. Voin täysin yhtyä Pakin näkemykseen eh, Bosnia-Herzegovinan tilanteesta. Se on viime kuukausina huonontunut. Edisty, eh, eh, uudistukset edistyvät hyvin hitaasti ja totta kai talouskriisi vain hankaloittaa tilannetta. Nyt eletään vaalivuotta ja tilanne vain vaikeutuu. Tämän olemme havainneet viime viikkoina. kun on kuunnellut keskusteluja, niin retoriikka kyllä on, on tehnyt sen täysin selväksi, että tilanne on entistä vaikeampi. Sekä Lady Ashton ja komission jäsen Fylö kävivät äh, maassa äh, osoittamassa sitoumustaan Euroopan unionin taholta ja toisaalta vetosivat viranomaisiin ja päättäjiin, että he tekisivät kovasti työtä niin että voitaisiin varmistaa, että Bosnia etenisi lähivuosina kohti Euroopan unionia. Jotta päästäisiin yhteiseen tavoitteeseemme, Bosnian johtajien on sitten annettava sanoille vastinetta. Ensimmäisenä on työlistalla perustuslakimuutokset. Viime syksynä ponnistelut olivat kovia – Tässä en ole aivan täysin samaa mieltä Rova Pakin kanssa. EU ja Yhdysvallat yhdessä Ruotsin puheenjohtajakauden e, aikana e, todellakin vakavasti pyrkivät ottavaan käsittelyn todellakin eh, vähimmäisuudistukset perustuslakiin. Ei niissä kovinkaan pitkälle olisi menty, mutta minimitaso kuitenkin. Ja toinen seikka, hyvin tärkeä seikka sekin, eh, Pak ja useat puhujat ovat maininneet tänä iltapäivänä tämän jo. Näin perustuslaki olisi saatu linjaan eh, ihmisoikeusyleissopimuksen kanssa. Ja nyt kun meillä on tämä tuomioistuimen päätös, niin tämä on entistä tärkeämpää. Se ei onnistunut, mutta joka tapauksessa se oli hyvin tärkeä sijoitus. Nyt kuitenkin on pyrkimystä sille, että viranomaiset vievät asiaa eteenpäin ja perustuslakia saadaan uudistetuksi ennen vaaleja. Pääministeri on tehnyt aloitteita toimintaohjelmaksi Toivottavasti hän menestyy, mutta nyt olemme hieman vähemmän toiveikkaita, koska viivästyksiä on jo ollut. Ja näyttää siltä, että ei ole poliittista tahtoa riittävästi. Ensimmäistä kertaa sellainen maa, joka haluaa jäseneksi, eh, kävisi jo toiset vaalit, niin että osa kansalaisista ei ole vaalikelpoisia parlamenttiin, parlamentteihin eikä myöskään presidentin tehtävään. Ja näin ollen maa rikkoisi kahdenvälisen sopimuksen artiklaa 2. Rova Pak on aivan oikeassa, kun hän toteaa, että täytyisi tehdä kaikkemme, koska EU-hun liittyminen hän merkitsee sitä, että hyväksyy yhteiset arvot ja yhteiset periaatteet, säännöt. Kymmenen päivää sitten järjestimme kokouksen Sarajevossa äh, parlamentaarikkojen poliitikkojen kanssa niin, että varmistettaisiin se, että, että laki hyväksytään. Varmaa ei ole, onnistummeko me tässä. Säännöllinen viranomaisten kanssa käytävä vuoropuhelu totta kai jatkuu. Koneisto on käynnössä, alivaliokunnat ja niin edelleen. Käymme siis säännöllistä näkemysten vaihtoa ja 20 maata on jo tämän äh, aiesopimuksen vahvistanut, mutta meillä on määräaikoja ja, ja todellakin edistystä on saatava konkreettisesti aikaiseksi. On myös muita velvoitteita, joista on pidettävä kiinni. Meillä on ne välineet käytössämme, joita on käytetty muissakin maissa tällä alueella. Niissä on saatu aikaiseksi edistystä, mutta ikävä kyllä hyvin vähän edistystä Bosnia-Herzegovinassa. Oikeastaan viisumivapautus on, on ainut poikkeus. Viime kuukausien aikana hyvää edistystä on ollut nähtävissä. Päätöksentekijät eivät voi näyttäytyä siinä valossa, etteivätkö he tekisi mitään kansalaisten puolesta. on nyt hyväksytty, että poliittiseen konsensukseen voidaan päästä ja tätä kautta voidaan myös saavuttaa konkreettisia tuloksia. Nyt me vielä viimeistelemme omia arvioitamme ja toivottavasti sitten voimme tehdä hyvin nopealla aikataululla lopullisen ehdotuksemme. Mutta haluan olla hyvin selkeä sanainen tästä viisumivapautuskysymyksestä. Se on ydinkysymys. Se on äärimmäisen tärkeä, keskeinen on kes, aivan keskeisen tärkeää, että kaikkia, kaikille Bosnia-Herzegovinan kansalaisille viisumivapaus toteutuisi. Viisumivapaustiekartta on sama kaikille tämän alueen maille. Me noudatamme samaa metodologiaa, samaa, samaa lähestymistapaa kaikkien maiden kohdalla. Ja aivan avoimesti eh, nyt tänään haluan sanoa, että komissiota ei voida syyttää siitä, mitä neuvosto ei ole onnistunut saamaan aikaiseksi viime vuonna, silloin kun nämä kolme muuta maata, jotka saivat viisumivapauden äh, aikaiseksi, Bosnia-Herzegovina voisi olla nyt tässä porukassa äh, viisumivapauden piirissä, jos viranomaiset olisivat äh, todellakin toimineet oikein. Eli meitä ei voida syyttää välttää tästä tappiosta. Me olemme tehneet kaikkemme varmistaaksemme sen, että pääsisimme tavoitteeseen, kun ajatellaan viisumivapauden toteutumista, mutta aika on nyt tässä kulunut aivan turhankin. Rouva Pak pahoitteli sotarikosten uhrien kohtaloa ja aivan erityisesti seksuaalisen rikoksen kärsimään joutuneiden kohtaloa. Strategia toki on hyväksytty, toimintaohjelmakin on hyväksytty, mutta sitten lainsäädäntöä, sen tukitoimia ei ole hyväksytty. Jatkamme tätä työtä tänäkin vuonna, mutta nyt me vaadimme myös uudistusten arviointia ennen kuin seuraavana vuonna 2011 äh, sitoudumme käyttämään raha, veromaksajien rahoja sellaisiin uudistuksiin, joiden takana ei kuitenkaan ole riittävää poliittista tahtoa viranomaisten taholta Bosniassa. Teemme yhteistyötä jatkossakin kansalaisyhteiskunnan kanssa. Sarajevossa olemme viime vuonna saaneet liikkeelle hankkeen, jossa on mukana myös äh, parlamentin jäseniä. niin ikään teemme suoraan yhteistyötä myös kansalaisjärjestöjen kanssa. Siellä on paljon lupavia uusia kansalaisjärjestöjä. Äh, Serbiassa, Kroatiassakin on ryhdytty aloitteisiin niin, että saataisiin totuus esille, so, sovinto aikaiseksi ja näin ikään kuin uusi alku. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Olisin myös samaa mieltä edustaja Kukanin kanssa. Tiedotusvälineitä koskevat ongelmat pitäisi myös no- sisällyttää tähän mietintöön. Valitettavasti nyt ei ole aikaa kaikkia kysymyksiä käsitellä, joita edustajat ovat täällä nostaneet esille, mutta lopuksi vielä voisin olla yhtä mieltä edustaja Pakin kanssa siitä, että kahden koulun järjestelmä yhden katon alla on aivan mahdoton ajatus hyväksyä. Siellä jätetään toinen osapuoli huomiota tai pahimmillaan pidetään, pidetään kyseistä toista vihollisena. Tässähän kyseessä ovat etniset jaot ja viime kädessä identiteetti. Koulutus ja kulttuuri ovat myös niitä alueita, joita me pyrimme tukemaan myös taloudellisesti. Niin kuin edustaja Pak sanoi, 13 koulutus, opetusministeriötä on tässä vastapuolellamme, joten tilanne ei suinkaan ole yksinkertainen. Erasmus Mundus on jossain määrin ongelmissa sen takia, että ei ole ollut mitään kansallista yhteyspistettä tiedottamassa yliopistoille tilanteesta. Toki tässäkin on tila, kehitys hieman nopeutunut, mutta vielä on paljon työtä. On tärkeää, että me kaikki yhdessä teemme työtä, painostamme siihen suuntaan, että saamme vastuullista johtajuutta ja saamme konkreettisia etuja väestölle, koska kysehän on heidän tulevaisuudestaan. Ja tässä mielessä kyllä viisumivapaus on hyvin tärkeä askel. Teidän mietintönne varmasti suuresti auttaa äh, tämän viestin välittämisessä Bosnia-Herzegovinaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti. No, nyt olemme sinun käsissäsi, voimme käsitellä muita asioita. Kaikki ovat ylistäneet sinua. Kiitos paljon. <clears throat> Haluan tarttua muutamaan asiaan, jotka itse unohdin. Kiitos Edwardille mitä tulee tiedotusvälineisiin, niin se täytyy puhua. Sen olen unohtanut. Se oli meidän ongelma, että siellä Bosnia-Herzegovinassa se ongelma, koska riippumattomuuteen sitä vastaan hyökätään jatkuvasti ainakin osittain. Sitten kollega Virgin sanoi, että Bosnia-Herzegovinan tulevaisuutta Euroopan unionissa ei riittävästi oteta esille. Minusta näin ei ole ehkä vielä katsotaan tämän, vielä kerran tämän tekstin, mutta käsittääkseni tekstissä tämä on mainittu. Rova Kopalle, joka oli paikalla, sanoi, että kukaan ei kuuntele minua tai meitä parlamentissa. Meitä kukaan ei kuuntele Balkanen silloin, jos me emme ole, sano totuutta. Kohtelus on asia erikseen, mutta asioiden mainitseminen oikealla nimillään on eri asia. Minä en omasta mielestäni ole epäkohtelias, minä mainitsen asiat nimellä. Ja silloin meitä myös ymmärretään. Jos kuuntelee tehdä Dodikia, ymmärrätte, että hän ymmärtää vasta silloin, kun asiat mainitaan nimellä, ja samanlaisivat muutkin. Haluan kiittää muistamista eh, hyvistä kommenteista, Rova Ladford eh, ja, ja Rova Posko. Ja sitten, jos on eh, tiekartta, joka on selvä, silloin on tehdä työtä. Näin ei ole. Tiekartta on ollut jo olemassa pitkään, jotta olisi saatu pois tämä korkean edustajan virka. Sitä ei ole toteutettu, me tiedämme sen mutta tämä koskettaa heitä itseään, koska tiekartta, joka koskee viisumin vapauttamista, siinä oli kysymys siitä, että kansalaiset hyötyvät asiasta. Toisessa asiassa tapauksessa menettäisivät omaa valtaansa, ja siksi kysymys on kahdesta eri asiasta. On olemassa suunnitelmat kaikkea varten. Rova Radford kysyi, mitä pitäisi esityksestä, että, että mitä sä ajattelet sitä Madridin päätöslausemasta, siis eräät sitä ei pidä, milloin mitään kantaa. Siinä on se, että se otetaan esille vähän ennen kuin portit suljetaan, ulkopuolelta, eikä se ota huomioon sitä, mitä maan sisällä on jo tehty. Sama virhe kuin viime vuonna tehtiin, jonka tekevät herran Bilt ja muut. He ulkopuolelta toivat jotakin maahan sisälle sen sijaan, että olisivat ottaneet tietonsa sen, mitä oli jo tehty maan sisällä. On olemassa paperi, jota ei ole pantu toimeen. Mutta se heijastelee sitä, mitä poliitikot paikan päällä ajatellaan. Jos minä tulen ulkopuolelta ja haluan panna toimeen omat käsitykseni asioista, silloin me käsittelemme maata kuin se olisi protektoraatti. Tässä pitää olla varovaisia. Mitä kuin Dodikilta ja muilta, Sovisia lukuun ottamatta kukaan oli sanonut, että ei allekirjoittaisi tätä, joten en usko, että tässä pitäisi paljon huolehtia asiasta ensi kesäkuun konferenssit on minusta yhden tekevä. Se on pelkkää näytöstä. Sen voisi miettää tekemään, että jos haluatte mennä sinne siitä vaan. Minä en ainakaan usko, että sitä on mitään hyötyä. Ja olen todellakin sitä mieltä, että viisumin vapauden myöntäminen, se pitää saada aikaan tänä kesänä. Joka kuuntelin Kakaliita, hän sanoi, että jos on tiekartta viisumien vapauttamiselle, on saatu aikaan jotakin, jolloin se täytyy myöskin toteuttaa vapauttaminen on saatu, se pitäisi myöskin antaa, jos ovat saavuttaneet sen, mitä on täytettäneet sen, mitä on vaadittu, niin kuin Albaniakin täytti. Korkea edustaja EU, Hannes olen mainittaneet kerran aivan lopussa, joten en todellakaan kaikkialla. Mutta se ei merkitse sitä, ettäkö en näkisi että niin kuin sinä. Mutta minulle ei ole kysymystä siitä, tulisiko niin, että olla niin, että korkea edustaja ja Rova Ashton korvaavat valtuuskunnan. Valtuuskunta, en usko, että se kuuluu tämän mietinnön piiriin, se on luku sinänsä. Minun huolehtia siitä, että kumpikin toimi mainitaan. Siitä olen samaa mieltä kanssasi. Ja sitten vielä, niin ja herra Mirel, mehän olemme usean otteeseen jo tavanneet eri konferensseissa, jotka ovat tärkeämpiä kuin se, jota pidet, joka pidetään ensimmäinen kesäkuuta. Te sanoitte, että pöydälle on laitettu Martinos tai Biltvin vuonna laittavat jotakin pöydälle sen sijaan, että he käyttäisivät sitä, mitä on olemassa. On olemassa jotakin, mitä on haudattu pitkään. En ymmärrä, miksi meidän pitäisi aina kuvitella, että me teemme kaiken paremmin. Ja kaikille niille, jotka sanovat, että on tärkeää uudistaa perustuslakia, voin sanoa, että olen siitä yhtä mieltä, mutta tätä olemme yrittäneet jo vuosien ajan. Me emme voi ulkopuolelta antaa tälle maalle uutta perustuslakia, paitsi jos tulisi toinen Dayton. Sitä kukaan ei halua. Maassa on jatkuvasti vaaleja, on vastuullisia poliitikkoja. Heidän pitää ottaa vastuu kantaakseen ja itse työskennellä perustuslakinsa parissa, jotta se on kestävä. Olen ottanut huomioon kaiken ja tulee tekemään parannuksia siinä, missä voin. Kiitos ja tulkijat varmastikaan pystyneet seuraamaan, mitä puhuin. If the country had, was in better shape. Ajattelisin, että ehkä maa pärjäsi paremmin, jos puhuisimme vähemmän. Ei, ei, ei, ei. Sanoin, että katsos, että tässä tilanteessa mehän luomme keskustelua, on paljon juttuja. Toivoisin, että maa olisi paremmassa jamassa. No niin, nyt ensinnä kertoisin, että määräaika tarkistuksen jättämiselle tässä mietinnössä 13. huhtikuuta puolelta päivien. Ja nyt rouva Kill Nielsen. Hän voisi esitellä oman lausuntonsa. Siinä suositellaan että lipevaliokunnan ei pitäisi hyväksyä sopimusta Pakistanin kanssa. Kuunnelkaapa. Sitten alustuksen pääteksi kerron teille jotain muutakin vielä. D'accord. Je vous remercie, monsieur le président. Kiitos, herra puheenjohtaja. Parhaat kollegat, teillä on siis lasunto luonnos toteutettu. Si- sen toimitan LIBE-valiokunnalle, valiokuntamme nimissä, ja esitämme sen hylkäämistä. Perustelutkin on esitetty tälle kannalle. Minä perustan kantani kahteen seuraavaan johtopäätökseen. Ensi kertaa Euroopan parlamentti saa historiallisen tilaisuuden arvioida takaisinottosopimuksia ja vaikuttaa niiden sisältöön. Näin myös Pakistanin ihmisoikeustilanteeseen, koska se edellyttää seikkaperäistä arviointia. Kuten tietän, että 11 takaisinottosopimusta on aikaisemmin jo tehty, ilman että Euroopan parlamentti on pystynyt vaikuttamaan niiden sisältöön. Näihin päivään mennessä minkäänlaista arviointia ei ole tehty näiden jo voimassa olevien sopimusten kohdalla. Takaisinotto Päätöksiä ei julkisteta, ei niistä edes kerrota parlamentille, ei tälle eikä kansalliselle parlamentille, siksi Euroopan parlamentti on jättänyt niin, olemassaolon oikeutensa arvioidessaan Euroopan yhteisön politiikkaa ja kun laaditaan tämän tyyppistä lainsäädäntöä. Minusta arviointi on välttämätöntä, varsinkin ihmisoikeuksissa, ennen kuin ruvetaan solmimaan muita takaisinottosopimuksia Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa. Euroopan unionin komissio lupasi sopimusten arviointia voimassa olevien sopimusten kohdalla ennen 2009 loppumista, mutta näin ei ole vielä tehty nyt. Olemmekin itse asiassa tilanteessa, joka on verrattavissa hiukkasen siihen, joka on SWIFT-sopimuksen kohdallakin ollut. Loppujen lopuksi ei ole itse äh, Pakistanin sopimuksesta kyse, valtakaisinoton sopimuksista yleensä. Kuten tietän, että kyse on siis ensimmäisestä sopimuksesta, tätä nyt korostan, josta keskustellaan Euroopan parlamentissa sitten Lissabonin voimaan tulon. Lissabonin myötä parlamentilla on tärkeä rooli, koska meillä on veto-oikeus tämän tyyppisen sopimuksen solmimiseen. Minä suosittelenkin, että me kannamme vastuumme lainsäätäjänä neuvoston ja komission rinnalla ja siten, että me hylkäämme EUn ja Pakistanin välisen takaisinossopimuksen, koska komissio ei vielä ole edellisestä sopimuksesta esittänyt arviointia. Ja lisäksi vielä kerran tähdennän sitä, että kysymysmerkit liittyvät siihen, että ei ole minkäänlaisia ihmisoikeustakuita olemassa nykyisissä sopimuksissa, kun emme ole vastauksia saaneetkaan. Mietitkääpä komission asiakirja vuodelta 2005, joka kuvailee näitä takaisin sopimuksia ja siteeraan kaikki karkottamiset, joita toimivaltaiset viranomaiset EUn, EUn jäsenvaltiot tekevät, joutuvat kunnioittamaan Geneven vuoden 1951 sopimusta ja 67 pöytäkirjaa ja kansainvälisiä sopimuksia, kuten Dublinin yleissopimusta vuodelta 90 ja ihmisoikeussopimustaan vuodelta 50. Euroopan unionin komissio, lainaan tässä, toteaa, että ei ketään voida luovuttaa tai karkoittaa, jos on olemassa vaara siitä, että hän joutuu kuolemantuomituksi, kidutukseen tai muuhun epänimelliseen kohteluun. Kaikki täällä ovat tunnustaneet, että Pakistanissa on paljon ihmisoikeusloukkauksia, kuolemantuomio, kidutuksia, kadottamisia, kunniamurhia, naisten raiskaamisia ja niin edelleen. Siksi komission neuvosto ovat tehneet takaisinottosopimuksen maan kanssa – jos ei ole minkäänlaisia takuita ihmisoikeuksien kunnittamisessa. Siksi tässä sopimuksessa ei ole myöskään minkäänlaista muuta takuuta. Euroopan komissio onkin tähän vastannut, että jäsenvaltioiden tehtävänä on taata se, että karkotettujen ihmisoikeuksia ei Pakistanissa loukata. Vastuu annetaan takaisin siis jäsenvaltioille. On aika vaikea uskoa tällaista väittämää. 211 sopimuksessa SEUssa sanotaan, että komission pitää valvoa sopimusten noudattamista ja yhteisösäännöstön toteuttamista. Kuitenkin kansainväliset sopimukset, kuten tämä takaisinottosopimus ja perusoikeuksien takuut ovat keskeinen osa myös komission vastuualuetta. Neuvosto puolestaan toteaa, että se ei ole vastuussa siitä, miten takaisintosopimuksia sovelletaan. Aika hassua, koska neuvosto nimenomaan on myös läsnä näissä jäsenvaltioissa, joiden toimivaltaiset viranomaiset päättävät karkottaa jonkin, joille siis kuuluu vastuu tästä. Esimerkinomaisesti kerrottakoon, että samanlainen sopimus on Sri Lankan kanssa olemassa, ja se tuli voimaan vuonna 2004, huolimatta vakavista tapahtumista tuossa maassa. Euroopan unioni ei ole koskaan keskeyttänyt tamilien äh, karkottamisen, vaikka ihmisoikeustuomioistuin on arvioinut, että tamulin karkottaminen rikkoo ihmisoikeussopimusta. Ajatellaanpa Afgaanien tilannetta, joita eurooppalaiset maat ovat Pakistanin palauttaneet. Miten voidaan taata mukaan heille hyvä kohtelu Pakistanissa ja palautetteko heidät Afganistaniin hyväksyttäviin olosuhteihin, koska kyse tässä on dominoefektiivistä. Euroopan unioni tekee sopimuksen takaisinotosta Pakistanin kanssa, mutta sitten Pakistan tekee sopimuksen karinkeskisesti Afganistanin kanssa. Ja meillä ei ole mitään tietoa sen sisällöstä tai ehdoista. 23. maaliskuuta täällä, kun esitetään kysymyksen komissiolle, en saanut minkäänlaista vastausta. Niin, no, johtopäätöksenä haluaisin nyt täällä viitata Euroopan parlamentin päätöslauselma vuodelta 2003. Siinä kehotetaan lainaan jäsenvaltioita muuttamaan sääntöjä ja myös käytäntöjen karkoituksessa, koska liian usein se toteutuu ihmisoikeuksia rikkoen tai ihmisarvoa loukaten. Lopuksi haluaisin vastata lyhykäisesti kollegoille, jotka puhuivat ensimmäisessä keskustelussa tästä lausuntoluonnoksesta. Kaikki käsittääkseni, jos nyt oikein muistan, tunnustavat, että vakavia ihmisoikeuksia on tämän sopimuksen yhteydessä. Kuitenkin moni vetosi sen puolesta, että voitaisiin jatkaa sopimuksen kanssa. Täällä todettiin, että on jotain parannusta tapahtunut Pakistanissa ilman, että mitään konkreettista tarjottiin. Haluaisin tietää, minkälaista parannusta on tapahtunut, niin ikään todettiin, että ihmisoikeustilanne on arkaluontoinen Pakistanissa, mutta se on maa terrorismin torjunnassa. Siksi täytyy tämäkin huomioida. Palautetaan kuitenkin mieliin, että Pakistanin tiedustelupalvelu on aina tukenut talibaneja ja kantaa myös oman vastuunsa suurelta osin niissä draamoissa, draamoissa afgaanien parissa. Kiitos. Much. kovasti herra Preda ja Vigenin. Merci infiniment, monsieur président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kun ajatellaan suosituksia, joita Hill lausunnossa on, niin ensinnäkin voin yhtyä siihen huoleen, jonka Kill Nielsen ilmaisee – kun ajatellaan hyvin epävakaata tilannetta Pakistanissa, e, e, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja sitä, mitä on tapahtunut Pakistanissa maanantaina. Tämähän osoittaa maan heikkouden ja epävarmuuden tilanteen. Näissä olosuhteissa olisi hyvä, että todellakin tehtäisiin hyvää yhteistyötä äh, takaisinottosopimuksen aikaansaamiseksi, emmekä ottaisi sitä riskiä, että jäsenvaltiot toimisivat jotenkin hieman improvisoidusti sääntöjen ulkopuolella. Meillä on sopimuksessa artikla 16. Siinä EU on mukana sekä komiteassa ja sen tarkoituksena olisi eh, seurata ihmisoikeuksien kunnioittamista takaisinottotapauksissa. Aivan erityisesti kun ajatellaan afgaanipakolaisia, niin vaikutelma on sellainen, että jos tämä sopimus hyväksyttäisiin, niin se merkitsisi sitä, että afgaanit palautettaisiin varmistamatta millään tavalla heidän eh, turvallisuustilannettaan jatkossa palun jälkeen. Nythän noin 5 tuhatta afgaania palautetaan. Sitten on myös niin sanottuja vapaaehtoisia eh, palaamisia, joita toteutetaan YK valvonnassa – YKllahan on edustaja äh, kyseisessä maassa valvomassa näiden palautusten toteutusta. Kolmanneksi olen samaa mieltä edustaja Kiel Nilssenin kanssa siitä, että meillä on kovin vähän tietoa äh, takaisinottosopimuksen täytäntöönpanosta. Tarvitsisimme jonkinlaisen syvällisemmän tutkimuksen näistä kysymyksistä. Ei tämä kuitenkaan ole mikään, mitään, mikään argumentti sille, että äh, hylättäisiin sopimus, vaan nimenomaan pitäisi tehdä tiedon keruuta, tutkimusta. Ei tämä ole argumentti sopimusta vastaan. Voin päättää puheenvuoron tähän. Kiitos. herra Very briefly. Aivan lyhyesti, koska aika on loppumassa. Olemme yhtä mieltä herra Rovakin Issenin havainnoista. Hän on tehnyt paljon työtä tämän laustolunnoksen eteen. Meidän täytyy myöntää, että on olemassa maita, joissa ihmisoikeustilanne ei ole parempi kuin Pakistanissa. Kuten mainitsitte, on olemassa tällaisia palatonsumuksia myöskin EUlla näiden maiden kanssa. Tästä syystä meidän pitää arvioida tämän sopimuksen, takaisopimuksen toteut- toimeenpanoa. Ja kun meillä ensimmäisen kerran on tilaisuus käyttää uusta valtaamme, ei pidä vain käyttää sitä siksi, että me olemme nyt voimakkaampia, vaan nyt meillä on todellinen tilaisuus pyytää tällaista arviointia ja kiinnittää huomiota niihin kysymyksiin, jotka mainitsitte perusteluihin omassa lausunnossanne. Pyytäisin menettelyä ajatellen kysyä, emmekö voisi pyytää kansallisvauksien valiokuntaa lykkäämään äänestystä tästä sopimuksesta ja että ennen kuin he etenevät keskustelussa, voisimme kenties odottaa tällaista vaikutusarviota nykyisistä takaisin ja myöskin katsoa, mikä olisi vastaus, joka komissio voisi antaa. Voiko se vakuuttaa meille, että tämä takaisinsopimus ottaa huomioon myös ihmisoikeuskysymykset, ihmisoikeuksien kunnioittamisen niiden ihmistenkin tapauksia, jotka kuuluvat takaisintosopimuksen piiriin. Jos tämä lykkäys ei ole mahdollinen, hyväksyisimme suosituksen, jonka valiokunta antaisi ja olen ymmärtänyt, että myöskin live-valiokunnassa ollaan puhumassa vastaavallista tuloksesta heidän omassa äänestyksessään. Kiitoksia kovasti. Pyytäisin, että Heina, Heina Marjos, Reles, osa pääsääntö on paikalla. Tai kuka nyt haluaa puhua. Olen Paravisa Kevich. Herra Haino ei voinut tulla. Yksi virke. Niin tästä tuli joukko asioita esille. Haluaisin kuitenkin vastata ainakin joihinkin, jos mahdollista. We have a problem with the... Tässä on tulkauksen kanssa ongelmaa. He ovat jo lähtökuopissaan. Kuten näette, ovat jo... Ehkä lausunnon valmistelijan kanssa voidaan keskustella tästä kaarikeskeisesti. Also put it down in... Voitte kirjallisestikin toimittaa. Or... There, there was two point. Kaksi seikkaa. Then miss... Lyhyesti ja sitten Rova Nilsen. Just a moment. Him two points. Yeah. Uh, thank you very much. Um... Hän kaksi kohtaa. Evaluation, asset... Siis arviointi, takaisinti ja sitten ihmisoikeuksien suojelu. Ensinnäkin arvioinnista ja päivämääristä. Me aiomme tehdä arvioinnin takaisinoppisopimusten soveltamisista, olemassa olevista ja neuvotteluvaltuuksista myös. Mutta määräaika 2010 ei 2009, se on Tukholman ohjelmassa. Ja me kyllä noudatamme tätä määräaikaa. Sitä paitsi toinen kohta, ihmisoikeuksien suojelu. Joudun tätä nyt tähdentämään taas kerran yritin ottaa sen esille jo viime kerrallakin. Takaisinottosopimus ei ole säädös, jossa toistetaan oikeuksia, jotka ovat jossain muualla todettu. Siellä on lauseke, joka vaikuttaa sen vaikuttavuuteen muuten. Jos ajatellaan, mitä vaikutuksia on kansainvälisellä oikeudella, kansainvälisellä sopimuksella, yleissopimuksilla ja Tämän sopimuksen myötä ei voida tavallaan jättäytyä niiden velvoitteiden ulkopuolella, myös Geneven sopimus mukaan lukien. Meidän säännöstömme turvapaikkakysymyksissä, ne täytyy huomioida ennen kuin voidaan ruveta soveltamaan tätä sakasyntyä sopimusta. Kiitoksia Rova Kim Nielsen. Me semble justement que le Pakistan... Niin, minusta näyttää, että Pakistan nimenomaan ei ole näitä tiettyjä kansainvälisiä sopimuksia hyväksynyt, kuten muun muassa Geneven sopimus. Tässä en ole kyllä juurikaan levollisimmin mielin. Jos, jos nyt voisimme odotella arviota, tätä minulta kysyttiin. Kenties saisimme sen vuoden loppuun mennessä, tai siis loppuvuoden aikana, niin tämä tarkoittaisi sitä, että Toki minä olen samaa mieltä, että tätä arviota pitäisi odottaa ja sitten keskustelemme takaisinottosopimuksesta sen jälkeen, kun olemme arvio mietinnön saaneet. Aivan niin, kyllä. Tämä ei ollut ainut asia, joka oli huolenaiheena. Toki se oli yksi niistä, mutta varmasti me voimme siis olla samaa mieltä, että sopimuksesta on keskusteltava. Before... No niin, kiitos ennen kuin kiitän tulkkejamme pari tai kolme juttua ihan piakkoin. No, me mietimme, koska äänestämme lausunnosta, mutta vain viimeisen osan kohdalta se on se suositus. Jos täytyy tarkistuksia tehdä, ne täytyy tehdä vain tähän viimeiseen, sanotaanko suositusosaan. Ja sitten niin kuin määräaika on 9 huhtikuuta puolelta päivin. Ja päätämme sanomalla, että ensi kokous on 27. ja 8. huhtikuuta. Kiitoksia kovasti ja kiitos kerran vielä tulkeille.